varmt välkomna till... Eh, Lämpimät tervetuloa toivotukset valiokunnan kokoukseen. Meillä on iltapäivällä myös kaksi eri ohjelmakohtaa. Ensinnäkin me keskustelemme korkean tason työryhmän työstä ja siitä, miten valtavirtaistamisesta valiokunnassa keskustellaan. Siis lämpimät tervetuloa toivomukset. Ensinnäkin täytyy hyväksyä esityslista. Kukaan ei ole esittänyt mitään muutoksia, eli tämän listan pohjalta etenemme, niin kuin se teille on jaettu. Kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin, että, että nyt panette ylös sen, että koska meillä on valtavasti asioita, jotka meidän täytyy hoitaa ennen vuoden loppua, niin meillä on ylimääräinen kokous tulossa Strasburgissa joulukuun istunnon aikana. Olisi kiva, jos panitte sen ylös kalenteriinne. Ja sitten kohtaan kolme. Keskustelu varaa puhemiehen varapuhemiehen korkeatason työryhmän puheenjohtajan Silvana Kohmerininkin kanssa. Toivotankin tervetulleeksi hänet. Hän on varapuhemies. Tämän lisäksi puheenjohtaja tässä korkean tason työryhmässä. Olemme iloisia, että voimme järjestää tänään tämän kokouksen. Tällainen toivomus tuli valtavirtaistamisesta vastaavien valiokunnan jäsenten taholta, kun maaliskuussa tapasimme, niin oli tällainen toive, että saataisiin enemmän tietoja tästä puhemiehistön korkean tason työryhmän työstä liittyen tasa-arvon valtavirtaistamiseen, tasa-arvoon ja moninaisuuteen liittyen. Mitä ryhmä tekee? en saataisiin näkemys myös tasa-arvotyöstä parlamentissa. Vielä kerran lämpimät tervetuloa toivomukset Rouva Koch Meerin valiokuntamme kokoukseen. Jaa, olkaa hyvä. Te saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Arvoisat vetäiset ja herrat, arvoiset kollegat, naiskollegat. Eh, näen vain naiskollegoja. Eh, ei, ainakin edustajien keskuudessa oli mukava olla täällä. On mukavaa, että tässäkin muodossa voimme lujittaa yhteistyötä tämän naisten valiokunnan ja korkean tason työryhmän välillä. Ja, ja on kysymys sen yhteistyön jatkamisesta siitä, niin kuin puheenjohtaja sanoi. Hänkin on tämän työryhmän jäsen. Minulla on sellainen kuva, että viime, viimeisen 12 kuukauden tai 15 kuukauden aikana, kun työs, työryhmä on ollut toiminnassa, olemme jo saaneet, saaneet jotakin aikaankin ja toivotaan, että tätä työtä saadaan lujitettua ja syvennettyä lähikuukausina. Ehkäpä noin aluksi pari sanaa siitä, mitä tämä korkean tason työryhmä tekee, mikä sen tarkoitus ja tavoite on ja missä muodossa. Pidän tärkeänä, että hyvää yhteistyötä tapahtuu toi, toi, myös teidän valiokuntanne kanssa. Ensinnäkin katson, että, että oletettavasti No, valtaenemmistö jakaa samat tavoitteet, nimittäin että saadaan tasa-arvoinen yhteiskunta miesten ja naisten kesken ja että kunnioitetaan erilaisuutta seksuaalisessa suuntautumisessa, suuntautumisessa ja kaikissa muussakin erilaisuudessa, mutta tehtävät ovat toisenlaisia. Korkeatason työryhmä käsittelee yksinomaan hallintoa Euroopan parlamentissa – se on, meidän, on, on kysymys meidän omista rakenteistamme täällä parlamentissa, niin minusta on, eh, tämä on hyvin tärkeä tehtävä, koska parlamentti tuon tuostakin eh, muotoili poliittisia tavoitteita, mitä erilaisilla aloilla on sitten kysymys eh, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta tai sitten ikääntyvien naisten mahdollisuuksista työmarkkinoilla, vai onko sitten kysymys siitä, että otetaan mukaan erilaisia ryhmittymiä yhteiskuntaan, Eh, tässä me teemme poliittisia päätöksiä. Minun vakaumukseni on, että sitten meidän täytyy voida tehdä tämä uskottavasti, jos eh, nämä poliittiset päätökset tässä omassa talossa myös pannaan täytäntöön, tai sitten niin, että, että mennään jopa ylikin näissä tavoitteissa. Silloin voidaan sanoa, että, että, että se mitä me olemme haluamme, haluamme muualla, niin me olemme ottaneet käyttöön täällä. Ja näin ollen voimme edustaa tätä linjaa itse tietoisesti. Tämä ei tietenkään kaikkialla ole onnistunut parlamentin hallinnossa, siksi tämä korkeatason työryhmä on asetettu, joka on tavallaan niin kuin tässä piikkinä lihassa, joka, aina, joka sitten tarkoitus on kannustaa siihen suuntaan, että tiettyjä asioita saadaan liikkeelle. Ja no miten, miten se tehdään? Meillä on erilaisia välineitä käytettävissämme. Ensinnäkin on olemassa toimintaohjelma, joka vuosi teemme toimintasuunnitelman, jossa on päivitetyt tavoitteet kulloinkin. Ja aikaisemmin meillä on ollut tällainen monivuotinen suunnitelma tai ohjelma, josta on tehty päätös, joka kattaa vuoden 2009-2013. Ja suuntaviivat on tähän aikajaksolle, tällä aikajaksolle määritelty, ja siltä pohjalta tehdään sitä yksittäisiä tavoitteita. Meillä on myös tällainen verkosto, jolla otetaan mukaan äh, sukupuolisidonnaisia näkökohtia ikään kuin horisontaalisena tehtävinä kaikissa parlamentaarisissa valiokunnissa ja, val- ja valtuuskunnissa. Tämä on sellainen asia, jota äh, tämä valiokunta määr- koordinoi ja jota tämä valiokunta poliittisesti johtaa. Minusta tämä on hyvä asia, se on tärkeä askel, koska se mitä poliittisissa valiokunnissa tehdään, se tietenkin näkyy, tietenkin myös, se täytyy näkyä ja heijastua myös näiden valiokuntien sihteeristöissä. Me toimimme myös sen puolesta, että saadaan sukupuolineutraali kieli parlamentin asiakirjoihin. Ja tämä on sellainen asia, joka on aika jännittävä ja varsinkin se on erilaisilla eri kielillä myös eri lailla ristiriitainen asetelma. Ymmärtääkseni esimerkiksi ruotsiksi, Ruotsissa ei ole niinkään ongelma, koska eivät siellä ei ole niin erilaisia sukupuolia. Muissa riittää varmaan yhden mies vauvan läsnäolo, että voidaan käyttää sitten mies artikkeli. Joka tapauksessa on kysymys monikansallisista organisaatioista, jossa Euroopan parlamentti sitten voi olla ikään kuin jonkinlainen keulakuva. Sitten meillä on säännöllistä vaihtoa ja yhteistyötä myös muiden instituutioiden kanssa, muiden elimien kanssa EU:n tasolla Ja tässä Euroopan parlamentin tehtävänä on usein se, tai asiana on se, että me tavallaan olemme päässeet pisimmälle näissä kysymyksiä tai, eh, ja meitä tarkastellaan ikään kuin, että me olemme eturintamassa ja meitä, meitä, meitä seurataan, meitä katsotaan ja erityisesti ne, jotka ovat kiinnostuneita eh, tällaisista asioista, puhutaan eh, tasa-arvosta ja erilaisuudesta, niin siinä Euroopan parlamentti voi olla esikuvana ja tavallaan kannustaa muitakin toi tekemään uudistuksia hallinnoissa, muissa Euroopan unionin toimissa. <clears throat> Eli näin ollen meitä, meitä katsotaan, meidän päällämme katsotaan paljon, mitä me teemme. Korkeatasoinen työryhmä on ollut voimassa vuodesta 2004, ja tämä oli tavallaan reaktio naisasian valiokuntaan, jonka pohjalta tämä työryhmä perustettiin. Ja vuosittaisessakin toimintaohjelmissa, joita olemme tehneet, on tärkeää aina muistaa, että me käymme keskustelua naisten valiokunnan kanssa, jossa nämä asiat ovat jatkuvasti esityslistalla. Aivan lyhyt yleiskuva siitä, miten tämä, mikä on tämän työryhmän koostumus. Minulla on ilo ja kunnia olla tämän työryhmän puheenjohtajana. Tietenkin varapuheenjohtaja on sen tarkoitus on symbolisoida sitä, että, että tämä on myös puhemiehen, että kaikilla varap varapuhemiehet edustavat puhemiestä, ja näin ollen minäkin varapuhemiehenä tavallaan edustan puhemiestä. Ja varapuheenjohtajat ovat Rova Angelili, ja jäseninä on Rova Roth Berendt, ähm, Eva Svensson, ja äh, tavallaan kahdessa tehtävässä myös edustaessaan Karhainen Leeneä, joka on äh, valiokuntien puheenjohtajien kokouksen puheenjohtaja, joka olisi muuten siellä paikalla, mutta hän on sanonut, että hän on vakuuttunut siitä, että Rova Svensson pystyy äh, hoitamaan sen niin kattavasti ja hyvin, että hän tavallaan, Rova Svensson edustaa tavallaan Eero Leeneä. Meillä on myös yksi mies tässä työryhmässä, Panvievo, joka on valtuuskuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja, puheenjohtaja ja kvestoreista on rouva Irna Örberg. Hän on kaiken myös tämän valiokunnan jäsen, tai ainakin on ollut. Ja rouva Lulli, Paul Schmidt oli myös tässä työryhmässä, kunnes hän sitten palasi Unkariin. Ja oli tietenkin hyvä, että meillä olisi kaksi miestä ja olen kyllä puhemiestossa puhunut siitä, että me saisimme toisen miehen tähän työryhmään, koska olisi tärkeää, että miehet ja naiset vetäisivät tavallaan yhtä käyttä. Ja sitten aivan lyhyesti vielä siitä, mitä me, minkälaista toimintaa meillä on ollut. Ehkä sitten voidaan keskustelussa sitten syventää sitä ja ottaa jotakin ajatuksia esille, mitä voitaisiin tehdä enemmän. Mainitsimmekin jo että tuemme sitä, että äh, tämä valtavirtaistaminen tulee valiokuntien äh, toimintaan mukaan myös äh, sukupuolisidonnaiseen budjetointiin. Tätäkin pitää tukea. Sitten meillä on työryhmä, joka olemme perustaneet, <clears throat> joka määrittelee suuntaviivoja tämän sukupuolineutraalin kielen laatimiseen ja sen käyttämiseen myös parlamentin sisäisessä ja myös ulkoisessa viestinnässä ja nämä sitä suuntaviivosta on päätökset tehty ja ne on tarkoitus panna, saada täytäntöön. Totta kai täytyy selvittää, toimiiko se ja tapa, tapahtuuko se. Ja sitten yhteistyössä muiden toimielinten kanssa me olemme jatkuvasti myös komission ja investointipankin kanssa ja muiden toimintojen kanssa olemme olleet vaihdossa esimerkiksi sillä tavalla, että menen käymään heidän kanssaan keskustelua tai että niin, että, että Nämä äh, edustajia kutsutaan meille työryhmään käymään keskustelua meidän kanssamme. Toimintasuunnitelmassa meillä on viisi tavoitetta. Ensin viestinnäisten tasa-arvo, samat mahdollisuudet äh, äh, vammaisille, sitten esteiden poistaminen rekrytoinnissa ja mahdollisen syrjinnän poistaminen sitten vastuun vastuu tasa-arvossa ja moninaisuudessa ja sitten integroiva työympäristö. Ja me asetamme tiettyjä tavoitteita, kuinka paljon naisia pitäisi saada esimerkiksi tiettyyn hallinnolliseen, tietylle hallinnolliselle tasolle edustetuiksi. Tämä voidaan myös selvittää ja verifioida Vaikeampaa se on siinä vaiheessa, kun tällaisia tavoitteita asetetaan eh, vammaisten kohdalle tai sitten eh, ihmisten kohdalla, joilla on erilainen uskonnollinen näkemys, koska vakaumus, koska ei välttämättä ole niin, eihän se ole velvoittavaa, että sitä ilmoitetaan. Ja jos on joku sellainen, joka, eh, jolla on esimerkiksi lievä vammainen, vaikka puuttuu sormi, niin on, luokitellaanko hänet vammaiseksi Siinä mielessä nämä tavoitteet ovat hieman vaikeampia. Olemme kyllä saaneet jotain aikaankin, esimerkiksi erityisesti huipputason osalta, ja keskijohdossa, ylemmässä keskijohdossa 4 11 on 4 11 pääjohtajasta naisia. Se on 36 prosenttia. Hyvä luku. Ei ole vielä 50, mutta se on kuitenkin paljon enemmän kuin aikaisemmin, paljon enemmän kuin se tavoite, jonka asetimme 20 prosentista, joka oli kannustin äh, tavallaan sille, että voimme olla myös kunnianhimoisempia. Meillä on 32 äh, prosenttia naisia äh, johtajien tasolla, siis sitten 35 prosenttia oli tässä tavoite. Emme pääse siihen tavoitteeseen. Siis, ongelma on tässä keskijoidossa, jossa meillä on vain 22 prosenttia yksikön päälliköistä naisia. Ja tässä, siellähän kuitenkin ne ovat kuitenkin niitä, joissa tapahtuu rekrytointi tuleville, tuleviin virkoihin. Öö, tässä pitäisi kiinnittää huomiota enemmän tähän tasoon. Ja siitä syystä teemmekin näitä, näitä vuosittaisia toimintaohjelmia. Ja ensimmäistä kertaa nyt on onnistuttu öö, edellisessä öö, toimintaohjelmassa Ruva Svenssonin aloitteesta, että, että sana kiintiöinti otettiin mukaan. Ja jos olen, jos nyt näen tilanteen oikein, niin niin monissa kohdissa myös puhemiehistössä ja hallinnossa tätä pidetään sellaisena keinona, että mahdollisesti sitä täytyy käyttää, jotta pystyttäisiin jouduttamaan tätä kehitystä, koska on kysymys henkilöstöpäätöksestä, että hakijoiden joukossa ei ole, on tapauksia, että hakijoiden joukossa ei ole lainkaan tai ei juuri lainkaan naisia. 2010 meillä on 60, 36 toimenpidettä, näiden suuntaviivojen pohjalta. Ja niin kuin sanottu, nyt lähiviikkoina seuraava kokous on 16. marraskuuta, jolloin laaditaan suunta toimintaohjelma vuodelle 2011, jolloin sitten tehdään tarvittavia muutoksia. Luulenpä, että tässä olisi ehkä riittävä yleissilmäys tähän toimintaan. Olen kerran asti tietenkin käytettävissä vain kysymyksiä varten. Kiitos. Stort tack för... Suurkiitos tästä tiedosta. On erittäin tärkeää tämä työtä, miten korkean tason työryhmässä tehdään. Olen erittäin iloinen, että valiokunnan puolesta voimme nyt jatkaa tätä hyvää yhteistyötä ja ottaa tasa-arvokysymyksiä esille koko parlamentissa. Minun mielestäni tiedot olivat hyviä nyt voimmekin keskustella. Kuten Rova Kohmeerin totesi, niin meillä on tällainen toimintasuunnitelmakin vuodelta 2009-2013 asti, mutta nyt meillä on kyllä tilaisuus tästäkin 11 vuoden osalta. Tämä on työn alla oleva asiakirja. Siihen mekin voimme vaikuttaa ottamalla esille eri asioita ajallisestikin tämä on erittäin hyvä tämä keskustelu tänään. Sana on vapaa, jos jäsenillä on jotain sanottavaa. Ensinnä Rova Lichtenberg, olkaa hyvä. Ah, ja herzlichen Sydämelliset kiitokset myös tästä säännöllisyydestä, että näitä kokouksia on hyvä, että tapaamme ajatusten vaihtoa varten aina aika ajoin. Muutama kommentti. Oikeusvaliokunnassa meillä on nyt vahvistettu yhteistyö ensimmäistä kertaa sen puitteissa aihe, joka on tämän tärkeä naisen, nimittäin avioerot, rajat ylittävät avioerot. Ja tässä yhteydessä kaikkien edustajien pitäisi kiinnittää asiaan huomiota, sillä viime kädessä valitettavasti joudutaan toteamaan, että kaikki, mitä parlamentti päätösosannossaan on vaatinut, koska on kysymys pitkälti myös usein heikomman oikeuksista tässä avioeroprosessissa, ja usein nämä heikompi osapuoli on, on nainen, niin valitettavasti tästä ei tule kovinkaan hyvää säädöstä, joka ottaisi huomioon nämä vaatimukset tässä vahvistussa yhteistyössä. sanoisin edelleenkin normaali menettely tällä alueella ei ole olemassa, joten näyttää siltä, että tässä tulee tällainen hiukan kapea ratkaisu. Todennäköisesti ongelmat ovat sellaisia, että niitä ei todella voida ratkaista tällä säädöksellä. Haluaisin kertoa tästä siksi, että olisi hyvin tärkeää ja mielenkiintoista se, että kaikki, jotka ovat kiinnostuneita asioista, myös jäsenvaltioissa, tiedottaisivat siitä, että kysymys ei ole siitä, että Euroopan unioni on heikko, vaan kysymys on vastarinnasta, joka on lähtöisin joistakin juristiasiantuntijoista, jotka haluavat mahdollisimman vähän kansainvälisiä säädöksiä. Kysymys on siis eh, edistyksellistä vastarintaa ja taantumuksellista vastarintaa, jos nyt näin voisin poleemisesti ilmaista asian. Kysymys on mm, siitä, että mahdollisimman vähän kansainväliset elimet saisivat vaikuttaa avioerokysymyksissä. Tämä on hyvin nationalistista toimintatapaa. Meillä on siis oikeusjärjestelmä, joka ei tunne avioeroa, ja jos ollakunnan ongelma asian kanssa, niin, niin voi vaan sitten varoittaa siitä, että menee naimisiin maltalaisen kanssa. Minä siis toivoisin, että näistä tämän pääsimme päästä puhtaasti muodollisesta tasosta ja sanoisimme, että pitää myöskin kotimaassa tiedottaa asiasta, että meidän jäsenemme neuvostossa, että heiltä on kysyttävä, miksi ei tehdä jotakin, joka juuri naisille tai heikommalle osapuolelle avioerotapauksessa on äärimmäisen tärkeää koko elämää ajatellen. Olisin iloinen, jos voisimme ottaa tämän askeleen ja voisimme sanoa, hyvä, meidän pitää tarttua aloitteeseen, yhdessä tiedottaa asiasta siitä, että tarvitaan enemmän kunnianhimoa. Tämä koskee myös vammoja, vammaisuutta, mikä on mahdollista, mikä on mahdollista toteuttaa. Ja sitten vielä yksi tällainen kimmokeajatteluun, mikä voisi olla kenties mielenkiintoista. Minä olen ollut juuri valtuuskunnan Kiinassa – meidän pitäisi juuri, ajatellen eurooppalaista kantaamme, valtuuskunnissa ja valtuuskuntien yhteyksissä ottaa se ottaa ne yhä voimakkaammin esille, koska asiat sillä tulevat todella tärkeiksi. Kysymys on siitä, kes, miten asio, naisten asioista keskustellaan ja korostetaanko riittävästi Euroopan parlamentin kantoja, keskustellaanko niistä riittävästi. Tämä olisi asia, joka kenties voitaisiin ottaa seuraavaan vuosisuunnitelmaan erityisesti. Kiitos. Kiitoksia Rova Lichtenberg näistä näkemyksistä. Seuraavaksi puhuu Rova Thompson, olkaa hyvä. Uh, well, <clears throat> first of all I want to thank... Niin aluksi haluaisin kiittää eh, tästä esityksestä ja toimintasuunnitelmasta, joka on hyvin inspiroiva. Ja ensinnäkin ensimmäinen kohta, jossa puhutaan tästä sukupuolten osallistumisesta, budjetoinnista, sukupuolisidonnaista eh, budjetoinnista – tietysti monissa jäsenvaltioissa tilanne on se, että parlamenteissa ei ole mitään naisten oikeuksien valiokuntaa. Esimerkiksi Tanskassa minun maassani ei ole naisten oikeuksien valiokuntaa Tanskan parlamentissa ja siksi voisi olla näkyvämpää ja voisi olla vaikuttavampaa se, että olisi näkyvämpiä Euroopan parlamentissa näissä asioissa. Ja lisäksi tämä on hyvin edistyksellistä, kun puhutaan siitä, että pyritään saamaan aikaan avoin ja osallistava työympäristö. Meillähän voi olla kiintiöitä, meillä voi olla naisille mahdollisuuksia päästä mukaan, mutta naiset lähtevät usein pois, koska työympäristö ei ole osallistava ja se on lähtenyt liikkeelle miehiä koskevista ennakkoehdoista, joten on hyvin tärkeää että on osallistava työympäristö. Joten minä haluaisin saada tietää, tarkkailemmeko me komissiota. Me tiedämme, että komissio päätti naisten peruskirjasta maaliskuussa ja siinä luvattiin, että kaikki 27 komission jäsentä ponselivat siihen suuntaan, että sukupuolinen valtavirtaistaminen otettaisiin mukaan ohjelmaan, mutta me usein huomaamme kuitenkin, että tällä sukupuoliperspektiivi puuttuu silloin, kun on kysymys uusista aloitteista, jotka koskevat uusia direktiivejä. Kiitoksia Rova Thompson. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Bauer. Kovasti kiitoksia tästä mahdollisuudesta, tilaisuudesta käydä keskustelua tasa-arvoasioista täällä parlamentissa. Siksi ja sitten sekin vain kysymyksen. Täällä mainittiin myös lainetta vahvistettu yhteistyö. Minulla on sellainen vaikutelma, että vahvistettu yhteistyö lukunottamatta joitakin tapauksia kun meidän valiokuntamme on mukana, niin aina keskustella, miten nyt sanoisin, asiattomasti, voisinko sanoa. En tiedä, onko se edes riittävä vahva ilmaisu. Mutta joskus keskustelut saavat kovin omituisen sävyn. Siksi kysyisinkin teiltä, olisiko mahdollista hoitaa tämmöistä asiaa korkean tason työryhmässä. Minusta nimittäin vaikuttaa siltä, että joskus jopa niissä tapauksissa, joissa on mahdollisuuksia huomioida teidän tavoitteenne, siis tämä sukupuoliulottuvuuskin myös vahvistetussa yhteistyössä, sitä ei ole pidetty kovinkaan hyvänä asiana. Mrs. Bauer. Kiitoksia Rova Bauer. Sitten Rova Matera, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ja onnitella varapuhemiestä. Kiitoksia tästä aloitteesta. Varsinkin on hyvä, että on tällaisia tapaamisia, että voimme kertoa kantamme. Varsinkin olen kiitollinen näistä viidestä painopistealueesta, jotka mainitsitte toimintasuunnitelmassa – Haluaisin kysyäkin, miltä osin sinne kiinnitetään myös tätä tarvittavaa huomiota eh, palkkauseroihin naisten ja miesten kesken, jos ajatellaan eh, eläkejärjestelmiä. Komissio on korostanut tätä uutta tematiikkaa. Kun ajatellaan Euroopan unionin tulevaisuutta, tiedämme, että Tämä sinällään kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta vihreä kirja avaa laajempia näkymiä. Ehkä jonkinlaisia suuntaviivoja voitaisiin ainakin saada. Siksi missä näistä viidestä kohdasta voitaisiin puhua eläkejärjestelmistäkin, siis näistä eroista, joita on tälläkin saralla naisten ja miesten kesken. Kiitos. Mrs. Kiitoksia, Rouva Matera. Mielenkiintoisia kysymyksiä. Noin äh, voitaisiin sanoa, että myönteisessä hengessä kuitenkin kaikki ovat vastaanottaneet nämä viisi painopistealuetta toimintasuunnitelmassa. No niin, nyt Rova Kohmerin saa puheenvuoron vastatakseen näihin valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Vielen herzlichen Dank und auch... Äh, kiitoksia ja kiitoksia myös näistä huomioista ja kysymyksistä. <clears throat> Totta kai tässä on tietenkin ongelma, vasta, kun lähden vastaamaan näihin kysymyksiin, koska eräät kohdat, joista te, joita te käsittelitte, ovat, ovat poliittisesti erittäin relevantteja ja tärkeitä kysymyksiä, mutta ne eivät äh, suinkaan kuulu äh, tämän työryhmän äh, mandaattiin. Se, mitä me teemme, on se, että me keskitymme Euroopan parlamentin hallintoon Sekin on poliittinen juttu, totta kai, koska mehän, ei, mehän me emme saa erottautua poliittisesta päätöksenteosta, jota on tehty parlamentissa. Mutta esimerkiksi tämä kysymys niistä päätöksistä, jotka koskevat avioroikeutta, koskevat tietysti eräitä meistä myös hallinnossa, mutta tämä on tietenkin Oletettavasti prosentuaalinen osuus avioliittoista, avioliitoista eri kansallisuuksien välillä <clears throat> on täällä varmaan yksi suurimpia verrattuna julkishallintoon jäsenvaltioissa, yksittäisissä jäsenvaltioissa, mutta totta kai tämä ei ole meidän tehtävän työryhmänä käydä tätä poliittista, <clears throat> tai vaikuttaa tähän poliittiseen keskusteluun niin tärkeää se kuin olisikin ja niin hyvä kuin se olikin, olisikin, mutta silloin aivan liikaa äh, oikeastaan mentäisiin FEM-valiokunnan varpaille. Ja pikemminkin on tärkeää käydä hyvää yhteistyötä, ja hyvä yhteistyö saadaan siinä, kun me tarkkaan tiedämme, kuka mitäkin tekee. Me huolehdimme äh, hallinnosta, te teet politiikkaa, jos tällainen asia voidaan sanoa näin <clears throat> suorasukaisesti. Siitä huolimatta otan kernaasti nämä ajatukset vastaan sitten naispesifit, nämä naispesifit asiat delegaatioissa, tämä on sellainen asia, jota me sitten voisimme me voisimme tukea tässä teidän valiokuntanne, kun te kuitenkin koordinoitte tätä verkostoitumista ja otatte näitä naisasioita esille delegaatioissa ja, delegaatioissa ja valiokunnissa. Me pidämme niitä hyvänä ja silloin me voimme tukea sitä vaan, mutta tämä on kuitenkin teidän aloitteeseen, aloitteenne varassa. Se, että naisvaliokunta yli, ei ole, naisvaliokuntaa ei ole jossakin Pohjoismaan parlamentissa on aika erikoista, koska Pohjoismaissa kuitenkin on saatu ehkä eniten asiaa, eniten aikaan ää, naisten tasa-arvon saralla ylipäätään euro. Sitten sukupuolibudjetointi, hyvin keskeinen teema. Me kaikki tiedämme sen, raha, raha usein lopettaa ystävyydenkin, ja silloin alkaa se todellinen vallanjako tai kamppailu vallasta. Siksi on meistä on tärkeää, että sukupuolinen aspekti tulee keskeiselle sijalle. Ja meidän on tarkkaan nyt katsottava, mitä voitaisiin siinä tehdä tai sanoa. Kuitenkin voidaan todeta, että monissa toimenpiteissä, joihin on ryhdytty täällä parlamentissa, puhuttaessa budjetista ja budjetin mahdollis- antamista mahdollisuuksista, eh, niin tämähän näkyy myös vuosittaisessa raportoinnissa. Me näemme, että esimerkiksi toimenpiteet, kuin esimerkiksi osa-aika eh, tai sitten perheessä tehtävä työ, niin 8 prosenttia näistä tehtävistä kuul- toteutuu naista, kaatuu naisten harteille. Jos katsotaan sitten sitä aikaa, jota käytetään eh, koulutukseen, kun niin siitä, siinä ei ole tietoa, onko nyt enemmän naisia vai miehiä vapautettu työstä tällaisiin tehtäviin. Siinä todennäköisesti suhde on toinen. Miten se panostaa myös tähän, millä tavalla voitaisiin tehdä miehillekin kiinnostavammaksi se, että hekin vastaisivat näihin haasteisiin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, että se ei ole pelkästään naisten asia meidän pitäisi päästä tässä tavallaan tasa-arvoisiin rakenteisiin. Olisikin hyvä, jos me saisimme tässä rakennettua jonkinlaisen toimintaohjelman, jossa voitaisiin keskittyä näihin asioihin. Ja millä tavalla voidaan sitten saada erityistä koulutusta naisille, jotta sitten voitaisiin, naiset voisivat hakeutua korkeammalle hallinnolliselle tasolle. Tätä voidaan sitten taas suunnata myös miehille jollakin toisella sektorilla Ehkä tällaista voitaisiin keskustella. Löytyykö tällaisia mahdollisuuksia? Sitten, että katsotaanko komissiota? Kyllä, me katsomme mitä komissio tekee. Komissaari Cheskovic, joka huolehtii henkilöstökysymyksistä. Me äh, aiomme kutsua hänet äh, ensi vuoden helmikuussa yhteiseen kokoukseen ja keskustelemaan. Myös Rova Redding on ollut äh, erittäin kiinnostunut ja hän on todella sitoutunut naisasioiden puolustaja. Ehkä sitten voitaisiin myös äh, puhua myös kiintiöinneistä äh, yksityistaloudessa. Ja tämä kokous, mistä tästä puhuttiin Redingin kanssa, oli kovin kiinnostava ja innostava kokous. Myös parlamentin puhemies herra Busek äh, halusi todeta, että hänestä kiintiöinti on hyvä, ja tältä pohjalta voidaan jatkaa myös työtä. Meillä on kiinteätä yhteistyötä heidän kanssaan ja, ja kyllä komissiossa on edustajia, miehiä ja naisia, jotka ajavat näitä tavoitteita. Rova Bauer, teidän huomionne tästä vahvistetusta yhteistyöstä. Tämä on keskeinen asia ja aihe, mutta samaan tyyliin kuin vastasi Rova Lichtenberger Tämä taas kuuluu tähän poliittiseen työhön, eikä niinkään tähän meidän omaan hallinnolliseen työhön, jota me teemme. Jos teillä on sellainen vaikutelma, että, mitä, että voisiko naistenvaliokunta auttaa meitä, tai voitaisiin saada tällaista toimielinten välistä yhteistyötä henkilöstökysymyksessä, henkilöstöpäätöksessä. Tämä on varmasti oikea tie ajaa yhteistyötä. Ja sitten puhuttiin palkkaeroista ja eläkejärjestelmistä Rova Matera ja siitä, miten, eh, miten erilaisia nämä ovat ja erikin naiset joutuvat kärsimään näistä järjestelmistä. Tämä on siinä mielessä vain epäsuora asia meille parlamentissa, koska meillähän, me olemme hallinto, jossa miehet ja naiset eivät neuvottelu itse palkoistaan, mutta siitä huolimatta nämä palkkaerot, eihän sitä tavallaan ole, mutta siitä huolimatta se on sellainen asia, että meillä on kuitenkin e, e, omaa hakijakoulutusta naisille, jos on se toimi, toimenpiteet, jotka jouduttavat urakehitystä. Konkreettinen esimerkki. Parlamentillahan, parlamentilla on, avasi yhteistoimiston Washingtoniin, ja oli järkevää sanoa, että jokainen osasto jokainen osasto lähettäisi oman edustajansa sinne, ja sitten tämä taas e, auttaa urakehitystä, kun sieltä palaa takaisin. Voitte tietenkin arvata, kuinka monta naista sinne haki, ei yksikään pelkästään miehet, miehiä. Ja tämä on tietenkin ongelma. Ja siinä me, tai minä työryhmän puheenjohtajana sanoin, että ehkäpä pitäisi sitten pidentää näitä pidentää hakuaikoja, kunnes saadaan naisia haki, hakijoiden joukkoon. Eihän voida hyväksyä sitä, että sitten kun eihän se nyt niin voi olla, että, että kun saataisiin pikkusen samankaltaisuutta yksityistalouteen, että meillä on samanlaiset ongelmat, ei joita ei voida ratkaista, tai ei, jos ne eivät ole riittävän kunnianhamoisia. Ja nyt esillä olevissa äh, hakukilpailuissa parlamentin virkoihin, minä aion vaatia puhemiestössä, että siinä äh, meidän täytyy kilpailuttaa niin kauan, kunnes meillä on riittävästi mies- ja naispuolisia hakijoita, ettei ole pelkästään miespuolisia hakijoita. Jos siellä olisi pelkästään naisia, niin sehän joka tapauksessa tämä haku ö, ö, saattaisi kestää toisella tavalla. Meillä on toisenlainen tilanne, mutta ongelmien rakenteet muistuttavat toisiaan ja julkisessa hallinnossa, julkisessa hallinnossa voidaan tietenkin käyttää toisenlaisia toimia, kuin yksityistaloudessa, jossa halutaan ö, tasavertaisuutta ja miten se toteutetaan siellä, miten se toteutetaan meillä. Monet kiitokset näistä huomioista. Lopuksi täytyy sanoa, että on erittäin tärkeää korostaa jälleen kerran sitä, että korkean tason työryhmät tekee työtä hallinnollisen toimien kanssa, kun taas valiokunta hoitaa poliittiset kysymykset. Hyvää yhteistyötä sekä hallinnollisten toimien että meidän työmme välillä on äärimmäisen tärkeää. Nähdään näin kokonaisuus. Yhdessä voimme kohdata tilannetta. Vielä monet kiitokset näistä tiedoista ja tykö jatkotyölle korkean tason työryhmässä. On erittäin tärkeää, että meillä parlamentissa sellainen on. Kiitokset. Kiitoksia kaikille kovasti. Sitten eteenpäin esityslistalla. Nyt kohtaan, joka liittyy valiokuntien tuleviin toimiin liittyen sukupuolten tasa-arvokysymyksiin. Aivan lyhykäisesti alustan tätä ja sanon jotain siitä, mitkä ovat tärkeimmät kysymykset meidän valiokunnassamme – ja mitä muissa valiokunnissa. Mainittakoon, että pari viikkoa sitten meillä oli mielenkiintoinen julkinen kuulemistilaisuus naisista elinkeinoelämässä. Viimeinen lasikatto oli siinä aiheena. Rova Kratsa, meidän esittelemme, saa piakkoin mietintönsä valmiiksi tästä teemasta. Meillä on ollut myös keskusteluissa naisten yrittäjyys PK-yrityksissä. Yleistä mielenkiintoa herättänyt teema on myös se, että meidän ensi vuoden toimintaohjelmassamme, työohjelmassamme käsitelmä naisia politiikassa teemme valiokunta mietinnön aiheesta. Tämän lisäksi me käsittelemme naisten tilannetta sota- ja konfliktitilanteessa, eli se siis ulkopoliittinen näkökulma, se mikä myös on erittäin tärkeää, mikä on naisten osa rauhanprosessissa, niin että saadaan pysyvää rauhaa ja demokratisoitumista aikaan. Mikä sitten on tärkeää kun tapaamme muista valiokunnista valtavirtaistamisesta vastuullisia ihmisiä, niin meillähän oli maaliskuussa tapaaminen eri valiokuntien aihetta käsittelevät jäsenet esittävät yleisesti toiveen, että meillä olisi jonkinlainen eh, tarkistusluettelo olemassa. Se auttaisi ottamaan esille tasa-arvon näkökulmaa miten sitä käsitellään eri valiokunnissa. Teillä on kansioissanne myös tällainen ehdotus, mutta sanon, että se on vain ehdotus. Otamme mielellämme vastaan myös kommentteja tähän tarkastuslistaan, miten sitä voitaisiin vielä parantaa. Niin, että sitten olisi yhteinen väline meidän valiokunnallemme, mutta myös kaikille muille valiokunnille mainitsisin vielä, että 21. syyskuuta komissio hyväksyi vuosille 2010-2015 uuden tasa-arvo-ohjelman. Siinä yhteydessä on erittäin tärkeää mainita, että ensi kertaa strategiassa on mukana myös työohjelma ja esitys konkreettisiksi toimenpiteiksi tasa-arvo näkökulman esille ottamiseksi eri poliittisissa kysymyksissä. Haluaisin myös, että valtavirtaistamisesta vastuussa olevat valiokunnan jäsenet tutustuisivat tähän luetteloon. Näin saadaan myös tilaisuus ottaa esille kysymyksiä eri komission jäsenille heidän vastuualoillaan, mitä he voivat tehdä. Vielä lopuksi mainitsen, että kuten käsittääkseni kaikki tietävätkin, niin meidän valiokuntamme on laatimassa valiokuntaloitteisen mietinnän valtavirtaistamisesta parlamentin eri valiokunnissa. Valiokunta joutuu tekemään tämän joka toinen vuosi. Nyt on tämä tulossa ensi vuoden keväällä. Eläin tällainen valiokunta mietintö laaditaan valtavirtaistamisesta. Meidän työssämme osvittana mietinnössä. Ja se on tässä tärkeänä johtonuorana on, että meillä on kyselykaavake, jonka toimitamme kaikille valtavirtaistamisesta vastuullisille henkilöille eri valiokunnissa – näin saadaan sitten meidän valiokuntaloitteeseen mietintöömme aineesta. On syytä todeta tässä, että kyselykaavaketta ei saa pitää ikään kuin, että siitä olisi lisää taakkaa, lisää työtä niille, jotka ovat vastuussa valtavirtaistamisesta. Se on hyvä nähdä yhtenä panoksena siihen, että pystymme tekemään yhdessä työtä näiden kysymysten parissa. Ei ole millään muotoa niin, että meidän valiokuntamme halusi vaikuttaa muiden valiokuntiin heidän työsaroillaan. Se kuuluu kullekin valiokunnalle. Mutta että vain tasa-arvo näkökulmaa tulisi esille eli eri poliittisissa kysymyksissä. Se on tärkeää. No niin, nyt voimme aloittaa keskustelun näistä kysymyksistä, jotka ovat esityslistalla. Mielellään otamme vastaan näkemyksiä liittyen sekä tähän tarkastusluetteloon, mutta myös kyselykaavakkeeseenkin. Kirjallisiakin esityksiä voi mielellään tehdä. Määräaika on syytä kuitenkin asettaa. Se on nyt 13. marraskuuta. Siihen mennessä saamme näkemyksiä. Ja näin saada mahdollisimman hyvä tarkastusluettelo ja myös kyselykaavakke muotoisi sellaiseksi, että se meitä auttaisi jatkossa. No niin, sana on vapaa. Ensinnäkin Rova Lichtenberg, olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank. Selviset kiitokset. Valitettavasti minulla vielä ei ollut mahdollisuutta tutustua tähän tarkemmin ja olen iloinen siitä, että mahdollisuus on esittää myös kirjallisia kommentteja, koska en pystynyt tätä nyt vielä tekemään. Haluaisin tarttua yhteen asiaan. En tiedä, sisältyykö tähän kysymyslomakkeeseen tämä asia. Olen huomannut, että niillä alueilla, joissa on kysymys joko rahoista tai vallasta tai teknisestä kysymyksistä, kun on kuulemisia, jotka valikunnat itse järjestävät, niin usein näyttää siltä, että asiantuntijat ovat pelkästään miehiä. Ja minusta tämä on asia, jota pitäisi tarkastella lähemmin. Totta kai on yksittäisiä tilanteita, joissa todellakin on hyvin vähän kansainvälisiä asiantuntijoita, mutta jos etsii, niin kyllä heitä löytää. Ja minä olen sitä mieltä, että mitä, moni, mitä useimmissa kysymyksissä tilanne on se, että me joudumme tekemisiin miespuolisten asiantuntijoiden kanssa, jotka selittävät meille maailmaa. Ja minä uskon, että kyllä naiset pystyvät tähän aivan yhtä hyvin, joten olisi ehkä hyvä pitää mielessä, että tällä muodollisella tasolla, kun kutsutaan asiantuntijoita – niin pitäisi tehdä tällaista tiedostamistyötä, että katsotaan myös sitä, että näissä asiantuntijaryhmissä on mukana mahdollisimman monia naisia myös. Jos tämä on mukana tässä tarkistuslistassa, niin kiitän siitä jo etukäteen, mutta minusta se on erittäin tärkeä asia ja on syytä kiinnittää siihen huomiota. Stort tack. Kovasti kiitoksia. Tämä on tärkeä juttu, jonka rouva Lichtenberg otti esille. Voisin mainita, että kyselykaavakkeessa tämä on mukana. Myös tarkistusluettelossakin on mukana tämä, miten tärkeää on, että meillä on kuulemisia, valtuuskuntia, työryhmiä, ties mitä – sen takaamiseksi, että mukana on myös naispuolisia asiantuntijoita kutsuttu, mutta on erittäin tärkeää, olen hyvin tietoinen tästä, että meillä on aika miesvaltaisia paneeleita keskusteluissa, varsinkin kysymyksissä, kun on kyse rahasta tai taloudesta, vallasta, vaikutusvallasta, ulkopolitiikasta ja niin päin pois. Tämä on todella erittäin tärkeä. Kiitokset tästä. Tarvitaan suurempaa tietoisuutta siitä, että tähän suuntaan on mietittävää. Kovasti kiitoksia. Sana on vapaa. I agree completely with you. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, eikä se, vält- eh, ei se ole pelkästään ongelma valiokunnissa, vaan se on myös poliittisissa puolueissa ongelma, että me järjestämme kuulemistilaisuuksia, jossa on ainoastaan miespuhujia. Ja tämä meidän täytyy tehdä jotakin tälle. Ehkäpä voisimme lähteä tältä sukupuoliperspektiivilinjalta liik- pohjalta liikkeelle, että otetaan myös miehiä sinne, joissa ei yleensä ole. Silloin kun puhutaan työpaikkien luomisesta, ei ole pelkästään palkasta, vaan myös työpaikan luomisesta. Miten voimme käyttää EUn työpaikan, työpaikkapolitiikkaa jotta saataisiin äh, tämä sukupuoliperspektiivi myös työmarkkinoilla, millä tavalla voitaisiin edesauttaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, että meidän sukupuoliperspektiivi on kaikessa mukana, mitä me teemme. Ja olen vakuuttunut siitä, että monissa valiokunnissamme, valiokunnissamme ei siellä ole koskaan ollut mitään äh, äh, valiokuntaperspektiiviä. Se täytyy oppia ja se on todella pitkä tie joka vaatii paljon työtä meiltä. Monissa ää, ää, muissakin valiokunnissa kuin rahapoliittisessa valiokunnassa, jossa sukupuoliperspektiivi pitäisi saada mukaan. Tack, Mrs. Thompson. Kiitoksia, rouva Thompson. Erittäin tärkeää, miten me sitten käytämme näitä välineitä tasa-arvo, sukupuolen puolen esittämiseksi. Kun kuulen, kuuntelen kollegoja, niin tulipa tässä mieleen, että kotimaastani Ruotsissa on erittäin tärkeää, että pääministeri joitakin vuosia sitten halusi olla mukana tässä. Ja kun sitten huomattiin, että oli vain miespuolisia asiantuntijoita kutsuttu ohjelmassa, niin, niin hän teki sen radikaalin päätöksen, että koska kun oli vain miehiä mukana ja kutsuttu, niin, niin hän antoi oman paikkansa, eikä ollut mukana kokouksessa itse. Niin radikaalia ei aina tarvitse olla, mutta on erittäin tärkeää, että ottaa kantaa ja osoittaa, että kyllä naisiakin löytyy, jotka voivat tarjota kokemuksiaan ja tietojaan näissäkin kysymyksissä. Onko vielä joku, jolla on jotain näkemyksiä? Om inte. Jos ei, niin kiitos osallistumisesta tähän. Tänään me palaamme tähän ja me kutsumme valtavirtaistamisesta vastaavia henkilöitä myöhemminkin. Ja muistuttaisin vielä, että mieluusti voitte lähettää ennen 13. marraskuuta esityksessä sekä tarkistusluettelon että kyselykaavakkeeseen. Muistuttaisin vielä, että meillä alkaa yhteinen kokous ihmisoikeuksien valiokunnan kanssa kello 16.30. Tervetuloa takaisin silloin, kiitos.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 Jämställdhetsutskottet återupptas. Valiokuntamme jatkaa kokoustaan. Haluaisin toivot tervetulleeksi jäsenemme, kutsutuvieraat ja muutkin täällä läsnä olevat yhteiseen kokoukseen tässä naisten oikeuksien valiokunnan ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa. Tänä vuonna on kulunut kymmenen vuotta YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 hyväksymisestä. Se liittyy naisiin, rauhaan ja turvallisuuteen. Siinä tähdennetään ennen kaikkea sitä vaikutusta, jota sodilla ja konflikteilla on naisten asemaan ja tilanteeseen. Ja myös sitä, että naisten kokemuksia ja tietoja ei riittävästi arvosteta eikä niitä huomioida riittävässä määrin niin, että voitaisiin konflikteja ratkaista niin, että saadaan aikaan pysyvää rauhaa. Olemme erittäin iloisia, että me yhdessä ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa voimme tänään ottaa esille tämän hyvin tärkeän päätöslauselman numero 1325. Molempien valiokuntien nimissä haluan toivottaa kaikki tervetulleiksi. Kuten sanoin, niin tämä on yhteinen kokous. Meillä on siksi täällä kaksi puheenjohtajaakin. Teemme yhteistyötä iltapäivän kuluessa. Puheenvuoron saa nyt Rouva Hautala. Hän on ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja. Ole hyvä. Eva Britto ja Ber, eh, on... Kiitoksia. Olen pahoillani, että tuli niin myöhään, että meillä oli alivaliokunnan kokous ja sinne meni enemmän aikaa, kun Meksikon tilanteesta käsiteltiin. Siksi joudutte minua odottelemaan täällä. Todellakin tämä on erittäin tärkeä tilaisuus, että voimme keskustella, miten päätöslauselma 1325 on vaikuttanut kymmenen vuotensa aikana. Me olemme nyt vuosipäivän aattona Tunnen taustaa sikäli, että olen Suomessa Elisabeth Reinin kanssa tehnyt paljon yhteistyötä. Aikanaan hän oli YKssa apulaispääsihteeri ja hän oli nykyisen Liberian presidentin kanssa tekemässä Ellen Shirleyin kanssa tutkimusta, Ellen Shirley Johnsonin kanssa tehnyt tutkimusta. On siis korkea aika, että YK keskustelee naisten asemasta konfliktitilanteissa. Miten traagista on se, että yleensä naiset ovat uhreina tämän tyyppisissä konflikteissa modernissa maailmassa, mutta että naisilla on kyllä myös mahdollisuuksia vaikuttaa ja ratkaista konflikteja, ennaltaehkäistä niitä ja auttaa varmistamaan, että tilanne vakiintuisi. Eli nyt voimme tästä nyt päätellä, että esittelemässämme tutkimuksessa on tehty erittelevä EUn poliitikkojen täyttääntöönpanoa päätöslausuma 25 valossa. Tutkimus esittää laajemminkin sitä, miten kansainvälinen yhteisö on täytäntöönpannut päätöslauselmaa ja mitä muita päätöslomat 18, 20, 88 ja 18, 89 ovat vaikuttaneet. Tässä eritellään myös YK politiikkaa ja rakenteita täytäntöönpanna YK on päätöslauselmia ja suuntaviivoja ihmisoikeuksien osalta. Toisin sanoen on äärimmäisen tärkeää, että päätöslauselma 13.29 johtopäätökset ovat meidän ihmisoikeussuuntaviivoihimmekin mukaan. Lyhyesti päätelmistämme. Edelleen on työsarkaa sääntöjen osalta. Tarvitaan varoja toimintoihin tasa-arvoulottuvuuden huomioimiseksi. EU täytyy jatkossakin vahvistaa kumppanuutta, yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa, varsinkin taitojen kehittämistä. Niin ymmärrämme paremmin, miten toimia erityisissä kulttuurisissa rajoissa. Johtotähtenä tässä EUn työssä on meidän kattava lähestymistapa turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 täytäntöönpanoi 1820 liittyen naisen ja rauhaan. Työväline hyväksyttiin 8 joulukuuta 2008. Siis näkemys siitä, minkälaisia velvoitteita ja roolia Euroopan unionilla pitäisi olla naisien, naisia suojellessa konfliktitilanteessa ja näin voi helpottaa heidän osallistumistaan rauhanrakentamiseen. Tämän vuoden heinäkuussa YK Paris päätti luoda naisia koskevan yksikön. Se on virstan pylväs todellakin tässä kehityskulussa ja meillä on syy nyt odotella, että sukupuolinäkökulma otetaan huomattavasti enemmän huomioon YK on toiminnassa rakenteessa. On jo nähtykin, että Rova, Bachelet, Rova Michelle Bachelet, Chilen entinen presidentti, on nimitetty apulaispääsihteeriksi. Eli UN Women pitäisi aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta lukien. YK turvallisuusneuvoston kokous syyskuun lopulla 2009 hyväksyi päätösvallan 1888 liittyen konfliktissa sukupuoleen liittyvää väkivaltaa ja sen ennaltaehkäisyä. Siellä on erityisedustaja nimitetty pääsihteeriä varten liittyen naisiin ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan osalta. Todellakin on hyvä, että voidaan huomata, miten YK Margaret Wallström, EUn komission jäsen 2010 nimitettiin tähän tehtävään Margon tuntien ja tietäen hänen taitonsa, niin minä uskon, että hän on hyvinkin kyvykäs levittämään ja laajentamaan vielä tätä toimeksiantoa, vaikka se liittyy pelkästään konfliktiin, mutta minä uskon, että hän ei voi kääntää selkäänsä muille väkivallan muodoille, joita suuntautuu naisiin, nekin liittyvät selkeästi hänen toimeksiantonsa. Eli todellakin EUn täytyy jatkaa sitoutumistaan valtavirtaistamiseen kaikessa ulkoisessa toiminnassaan. On nähty, että lähes 35 prosenttia EUn komission kehitysavusta on hankkeessa, jossa on myös sukupuoliulottuvuus merkittävässä määrin YK mukaan. Naisten osuus on vain 60 prosenttia rauhanneuvottelussa 2028, kun Martti Ahtisaaren kanssa puhuin hiljattain. Hän on raskaan sarjan rauhanneuvottelija välittäjä. Hän on sanonut, että kysyy kavereilta, että missä naiset ovat rauha tekemässä tämän pöydän ääressä. Harvoinpa saa hänkään uskottavia vastauksia. Pätevät naiset harvoin pääsevät neuvottelupöytään asti. Eli on erilaisia lausuntoja asiakirjoja julkaistu EU-sakin liittyen päätöslauselmaan 1325 parlamentin päätöslauselma 7. toukokuuta 2009 valtavirtaistamisen kohdalla rauhanrakentamisessa, kansakunnan rakentamisessa on olemassa toimintasuunnitelmaan myös kehitysyhteistyötä varten. Meillä on kattama lähestymistapa täytäntöönpanoon päätöslauselma 1325 ja 1820 osalta. Ja sitten meillä on myös naisten peruskirja, jonka komission jäsen Reding on ottanut esille. Nyt minulla on ilo yhdessä Eva Britt Svenssonin kanssa antaa puheenvuoro meidän alustajallemme 15 minuutiksi Kiji Kijan. Thank you very much, Heidi, and thank you also. Kiitos Heidi. Kiitos myös jäsenille. Haluaisin kiittää parlamenttia ja komissiota sen tärkeästä selvityksestä. Tämä on ensimmäinen kattava pohja sille, mikä liittyy tähän pääsemään 325 ja EUn ihmisoikeus suuntaviivoihin silloin, kun on kysymys naisista ja aseellisista konflikteista. Haluaisin myöskin kiittää kovasti niitä, heitä, jotka ovat auttaneet minua tämän selvityksen tekemisessä. Francisco Penalva ja Sebastian Bloching ja eräät muut henkilöt, jotka ovat auttaneet tässä toimissa. Uskon, että kaikilla on kappale tätä selvitystä. En nyt lukea kaikkia 180 sivua, puolet siitä on liitteitä, mutta haluan ottaa esille tärkeimpiä esinouseita havaintoja siitä, miten EUn täytyisi päästä eteenpäin ja miten parlamentti voisi auttaa tässä. Haluan korostaa sitä, että selvitys tehtiin tammikuusta toukokuuhun 2010, joten nyt on tällainen kuuden kuukauden aukko jolloin asiat ovat saattaneet edetä tai eivät ole edenneet. Tämä selvitys ollaan julkaisemaan nyt marraskuussa. Ja meillä on nämä erinomaiset asiantuntijat, jotka ovat myöskin osaltaan esittää puheenvuoroja, kun olen käyttänyt aikani tämän e, tutkimuksen esittelyssä. Voitte kuitenkin lukea sitten niin sitä vielä kotona. Niin. Se, mitä Heidi juuri sanoi, toimiiko tämä hyvä? Jotakin nyt näyttää puuttuvan. While I talk, it... Niin, kun puhun, jos saisin viisi minuuttia aikaa, huomaan, että, että meillä on hiukan ongelmia tämän esityksen kanssa. Give me One second. Vielä sekunti. Presentation, I had it on. Toin väärän esityksen mukana niin tänne. Talk about the... Niin, minä puhun nyt näistä perusviitekehyksestä, joka koskee EU-tason saavutuksia. Mutta se, mitä parlamentti halusi meidän tekevän, on myöskin katsoa sitä, mitä EU, YK on tehnyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, koska tietysti kaikki EUn jäsenvaltiot ovat myöskin YKn jäseniä, ja 13, 25 ja 18, 20 ovat ne tärkein puite siinä, mitä voidaan käyttää työn edistämiseksi sillä saralla, eh, siis väkivallassa, joka kohdistuu naisiin konfliktilanteissa. Vuonna 2009 eh, AFET-valiokunta teki selvityksen, joka otti enemmän huomioon sukupuolivartavirtaistamisen EUn ulkosuhteissa, jota on myöskin hyvä tarkastella suhteessa tähän selvitykseen. we have lift off. Excellent. Apologies for that. Anteeksi tätä. Niin. Tämä on nyt se, mitä minä etsin. Siis lähti liikkeelle se, mitä Heidi sanoi. On hyvä jatkumo YKsta EU-hun. Kuten tiedämme, Margot Wallström on erikoisedustaja. Hän on aika dynaaminen viimeisten neljän kuukauden aikana. Tässä on tämä sitaatti häneltä. Hän siis sanoo, että että että on turha toista jatkuvasti, että asiat ovat mutkikaita, niin vaikeita. Miksi, jos me pystymme kieltämään rypälepommit, me voimme kieltää sukupuolisen väkivallan konfliktitanteissa. Tästä voitte katsoa sivulta viisi selvityksestä, joka on edessä. Ne on tärkeää ymmärtää sitä, että on olemassa valtaisa valtaisa puitteet kautta EU, niin kysymys pelkästään naisista numeroina, naisista uhreina, naisista välittäjinä, toimijoina, muutoksentekijöinä – EU-puitteet ovat tässä edessänne, on kolme ulottuvuutta. Meillä on diplomaattinen toiminta, EUn erikoisedustaja. Meillähän on nyt nainen lopultakin. Me voimme katsoa myöskin moninkeskistä ja kahdenkeskistä ohjelmointia ja kriisihallintaa. Voimme katsoa myöskin tilanteen, joka on Lissabonin jälkeinen. Nähdään tämä Euroopan ulkosuhdehallinnon syntyminen. Voidaan katsoa, kuka työskentelee missäkin. Meillä on sitten Euroopan parlamentti, joka tällä kentällä ulkosuhteissa. Lissabonin sopimus on parantanut sen asemaa. Ja tietysti on sitten myöskin budjettivalta, joka on hyvin tärkeä pala myös siihen. Mutta ei pidä unohtaa kahdenkeskistä työtä, jota EUn jäsenvaltiot tekevät, koska EU on, sillä on usein tilanteessa, jossa saattaa tulla usein voimaa enemmän jäsenvaltioista, ja sitten myöskin on tämä parlamentaarinen työ. Tämä on siis, vii, tämä on siis viitekehys. Sitten tällainen kattava lähestymistapa, josta puhuttiin, ja nyt tämä uusi lähestymistapa, joka on syntynyt Ranskan puheenjohtajakaudella, jossa katsotaan poliittista ja politiikkavuoropuhelua, valtavirtaistamista ja tätä demokratia- ihmisoikeusvälinettä. Ja kun me katsomme aseellisia konflikteja, on tärkeää katsoa myös sitä, miten käsitellään päätösasemaa yhteisen ulko- ja puolustuspolitiikan puitteissa. On hyvin kattavia liitteitä ja henkilöstö, joka on tehnyt työtä kanssa, niitä tehnyt selvitykset, on mukana tekemässä selvitystä, on analysoimassa näitä kaikkia. Nämä ovat nähtävissä asiakirjoissa. Tämä on tällainen ensimmäinen peruslinja, joka meillä on olemassa tästä, mutta siinä on vertailtu sitä, miten EU on ottanut huomioon päätösasman 1325. Metodi, jota on käytetty, oli hyvin yksinkertainen. Käytiin lävitse kirjallisuusta, ei ole kovinkaan paljon kirjastoja, joissa käsitellään tätä aihetta. Sitten myöskin äh, haastatteluja tärkeimpien toimijoiden kanssa EU-ssa. on neljä vuoden ajan työskennellyt tällä alueella Brysselissä. Olen ollut tekemisissä päätoimijoiden kanssa siis. Sitten ensikäden kokemus äh, eri toimista. Olen ollut henkilösti mukana näissä paikoissa joten on hyvin paljon hyvää ensikäden tietoa, jota on saatu, mutta käydä keskustelua ja sitten myöskin kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen statistinen analyysi, jossa on kysymys yhteisistä toimista, jotka liittyvät yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toimiin, rauhanturvatoimiin. Ja jos puhutaan ihmisoikeuksista ja 1325 päätelmasta ja 1220 päätelmasta, miten niistä on puhuttu? Niistä on myöskin henkilöstö, joka työskentelee tällä alueella – ja myöskin budjettikohdat ja rahoitusvälineet. Tärkein äh, tällainen epäjohdonmukaisuus oli se, että se nousee esille hyvin liitteistä yksi EUn suuntaviivat naisin kohdistuvan väkivallan osalta. Poliittinen epävakaisuus ja sotilaalliset äh, konfliktit ovat sy- syynä tässä ja se mitä EU tekee siis tilanteen aseita on paljon, mikä johtaa väkivaltaan, niin EUn on vaikea pyrkiä yhdistämään eri äh, strategioitaan, eri toimiaan. On paljon asioita, jotka liittyvät toisiinsa, esimerkiksi asekauppaan, naisen kohdistamaan väkivaltaan ja myöskin mm, mitä sisäisesti tapahtuu. Ja nämä ovat asioita, joita ei ole pitäisi tarkastella, sitten ovat yleiset puitteet, joita meidän pitäisi katsoa. Quickly, um, UN developments for those kehityksestä YKssa. Viimeisten vuosien aikana, kymmenen vuoden aikana siis, olisi naurettavaa, että vasta nyt ollaan ryhtymässä selkeisiin toimiin. Meillä on indikaattoreita, YK on toimintasuunnitelma huolimatta 1325, jolla pyritään voimakkaasti edistämään sitä, että luotaisiin tällaisia toimintaohjelmia itse asiassa on ollut kaikenlaisia suunnitelmia, olemme olleet kaikki hukan sekaisin sitä, mitä on tapahtumassa. Vasta nyt on saatu tällaisia selkeitä toimintasuunnitelmia, ja Margot Wallström on ollut mukana tekemässä. Dagmar voisi pitää että esillä tätä. Margot Wallström on tehnyt hyvin ajankohtaisen ja tärkeän selvityksen, joka on se, miten tarkastellaan rauhantoimien käytännön toimintaa. Se on erinomainen opas, jota pitäisi tarkastella Siinä on kaksi asiaa. Siinä on otettu huomioon kaikki näkökannat ja se ei ollut tarjottu pelkästään politiikan tekijöille tai parlamentaarikoille, vaan myöskin henkilöille, jotka toimivat ruohonjuuritasolla ja joiden täytyy panna näitä asioita toimeen. Tämä on se, mitä on puuttunut, tuki ihmisiä, jotka ovat tekemisissä toimeenpanon kanssa. E, ja sitten nämä kansalliset toimintasuunnitelmat, mitä on ollut lukuisia, niitä on pyritty edistämään, niitä on syntynyt erinäisiä vuosina, mikä on ihan hyvä. Ja sitten EU ja EU ja YK toimivat paljon yhteistyössä sukupuolten tasa-arvon alueella. Ja vuodesta 2007 eteenpäin tätä tarkasteltiin myöskin vuonna 2010 uudestaan, ja EU tulisi katsoa, miten tästä päästäisiin eteenpäin. Joten yleisesti ottaen on siis oikeudellisesti sitovia ulottuvuuksia, naisilla on mahdollisuuksia päästä tutustumaan eri alueisiin, naisiin kohdistuva väkivalta, siihenkin enemmän nyt huomiota, ja on todettu, että kysymys on myös ihmisoikeusrikkomuksesta ja kuitenkin meillä on edelleen enemmän epäonnistumista kuin onnistumista tällä alueella. Ja selvityksessä toistuu se, että instituutioiden lisäksi kansalaisjärjestöt ja niiden verkot ovat tärkein muutoksen takana oleva tekijä. Ja on tärkeää, että pyritään samaan aikaan yhteyksiä, mutta täytyy kysyä, mikä on muodollinen strategia tällä alueella. Ja tässä EUn valtuuskunnalla voi olla voimakas rooli ja se voi toimia voimakkaammin myös rahoitustuen kautta, jota se antaa, ja parlamentilla voi olla tässä hyvinkin merkittävä rooli. Joten tavoitteena EU:ssa ylipäätään on laajassa poliittisessa puitteissa, joka tuntuu olevan tällaista ad hoc tilapäistä toimintaa koostua erilaisista palasista. Tärkeää on siis se, että pyritään panemaan toimeen, tukemaan 1325 toimeenpanoa puuttuu kuitenkin EUn johtajuutta, puuttuu systemaattista toimeenpanoa ja puuttuu seurantamekanismeja. Joten huomaatte tästä, ja toistan sen, asiakirjat itse asiassa EUssa ovat aika hyviä. Erät asia, jota meidän pyydettiin analysoimaan, joka oli se, että pyydettiin katsomaan, miten on pantu toimeen 25 ja 1220 öö, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alueella mutta niitä ei panna toimeen. Miksi? Siksi, että ei ole olemassa henkilöä, joka, jonka tehtäviin tämä kuuluisi. Tämä on näin yksinkertaista. Ja tämä on hyvin sama tämä tilanne muidenkin asiakirjojen osalta. Monia ihmisiä, jotka sanovat, miksi toi kehityksen pääosastolla sosiaalisten ja työllisyyden asioissa kestetään tietysti sisäiseen tilanteeseen EU-ssa, mutta on tärkeää saada aikaan yhteys myöskin EUn sisäisten instrumenttien kanssa, koska jotkin jäsenyt hakijavaltiot ovat käyneet läpi sisäisiä konflikteja. Sisäiset asiat ovat roadmap, tiekartta tasa-arvon osalta, Euroopan suojelumääräys ja sitten Daphne, jolla on aika paljon menestystä. Siinäkin tarkastellaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa konfliktilanteissa, myöskin ehdokasvaltioissa ja myöskin naisilla käytävää kauppaa. Ja nyt sitten näihin sataan sivuun havaintoja, EUn rajoitukset. Niin. Rajoitukset, joita EUlla on. Havaitsimme, että kun katsottiin sitä, mitä nopeasti voidaan reagoida, sitä puuttuu, puuttuu rakenteita. Ennakkovaroitus ei ole olemassa vielä mitään. OECDllä e ETYJillä on itse asiassa erittäin hyvä tällainen varoitusjärjestelmä, mutta EU-ssa ei ole konkreettisia suuntaviivoja tai toimivallamääräyksiä, jotka liittyvät 1.25 ihmisoikeuksiin, on pyritty saamaan aikaan tällaista toimenpanoagendaa, mutta sitä ei vielä ole budjetissa. Sukupuolta nähdään ylellisyytenä, siihen tätä huomiota. Meillä on edelleenkin ongelma myöskin ihmisoikeuksien osalta. Ja kysymys on siitä, kuka panee tätä toimeen. Kuka panee tätä toimeen. Aina sanotaan, että joku muu kenties hoitaa asiaa jossakin. Joku henkilö, joka on nimitetty tällaisena yhteyspisteenä sukupuoliasioissa. Meillä on edelleenkin ulkosuhdehallinnon osalta epäselvää se, mitä tulee tapahtumaan. Entinen henkilöstö, asioista vastaava henkilö on siirretty ulkosuhdehallintoon, mutta hän ei enää edusta henkilöstöä. Ja nyt on käynnissä paljon lobbausta, jossa pyritään katsomaan sitä, että saataisiin aikaan voimakas ihmisoikeusosasto. Kysymys on siis, kuka vastaa asiasta, joten asiakirjat eivät liity suoraan mihinkään arkkitehtuuriin, joka olisi olemassa. Ja kun ei ole rahoitusta, niin monet työskentelevät 1325 parissa, ihmisoikeuksien parissa, mutta he ovat osa jotakin muuta muita tehtäviä, joita heillä on. 10 prosenttia ajatusta käytetään tähän ja muut tehdään sitten jonkin muun asian parissa, vaikka kulttuurin, urheilun tai jonkin muun kanssa. Pitäisi todella pystyä kunnolla sitoutumaan tähän tehtävään. Ashtonin päätehtävä näyttää olevan nyt se, että pyritään edistämään sukupuolista valtavirtaistamista, mikä on hyvin yleistä monissa lausunnoissa, joita hän on antanut. Se ei ole mikään tekosyy, mutta ongelma on, että on hyvin vaikea saada aikaan valtavirtaistamista, jos ei ole ollut olemassa tällaista sukupuoliarkkitehtuuria, jos ei ole olemassa viitetaustaa. Mutta äh, tämä on, en, on ennakoivaa pyrkiä samaan aikaan sukupuolisen valtavirtaistamisen politiikkaa, jossa ei ollut olemassa kunnollista arkkitehtuuria, josta lähtee liikkeelle. Tämä johtaa epäselvyyteen siitä, kuka tekee mitäkin, ketä kuullaan, millä tavoin ja missä ovat parhaat käytänteet. Niin. On ollut myöskin myönteisiä asioita viimeisten viiden vuoden aikana ennen kaikkea. Ensimmäkin on se, että on ollut tällaisia sukupuolialan kysymysten asiantuntijoiden tapaamisia, jotka ovat tulleet jäsenvaltioista – nyt olemme päässeet kuitenkin pitemmälle tästä. Meillä on ollut kokouksia, joissa on ollut hyvin korkean tason edustajia EUsta eh, e ja YKsta, joten asiassa on päässyt eteenpäin, mikä on ihan hyvä saavutus viiden vuoden sisällä. Meillä on myöskin erinomaisia aloitteita, mutta ne ovat epävirallisia. Task Force, jossa ovat tärkeimmät ihmiset, jotka työskentelevät EUn toimielimissä, on edelleenkin epävirallinen, mutta tekee kuitenkin upeaa työtä johtuen siitä, keitä henkilöt ovat. Sukupuoli- ja ihmisoikeuskysymykset ovat asia, jossa on myöskin yhteyspisteitä on olemassa ihmisiä, jotka on nimitetty käsittelemään sukupuoli- ja ihmisoikeusasioita. Heitä on paljon, se on hyvä. Meillä on yli 300, jos kaskee kaikki, yli 300 ihmisiä, jotka tavalla tai toisella ovat käsittelemässä sukupuoli- ja ihmisoikeusasioita EU-ssa. Mutta, niin kuin sanoin, vain harvat käsittelevät tätä asiaa täyspäiväisesti. Heidän, heidän lukumääränsä on noin kymmenen paikkeilla kenties. Tärkeää oli saada myöskin verkosto, ja on olemassa eräs verkosto, joka tapahtuu teknistä tiedonvaihtoa, myöskin sisäinen hyvä verkosto, mutta se on kuitenkin epävirallinen. Tiedän henkilö, joka pyöritti tätä verkostoa, hän on nyt jättänyt nämä tehtävät, on ajatellen nimenomaan julkisuuden hallintoa, että henkilöt, jotka ovat tekemässä upeaa työtä epävirallisesti, ovat, heidän osalta tilanne on se, että on vaara, että rakenne saattaa romahtaa vaikka, ja siksi on tärkeää, että hallinnon sisäisessä rakenteessa asiaa saataisiin konkreettisemmaksi. Nyt on enemmän sukupuoli- ja ihmisoikeusasioiden neuvonantajia, mikä johtaa tiedonvaihtoon, samoin kuin parhaan ja huonoimpien käytänteitä koskevien kysymysten käsittelyyn, ota koulutusta sukupuolikysymyksistä ja, ja kaikki nämä asiantuntijat, neuvonantajat ovat yhteydessä toisiinsa. Tällaisia neuvonantajia on ollut lähes kaikissa toimissa, paitsi Guinea-Bissaussa, mutta lähes jokaisessa tällaisessa toimessa, missiossa niiden yhteydessä on olemassa tällainen neuvonantaja. Myöskin voitte nähdä eh, toimintaa toiminten kesken, mutta ongelma on se, että ei ole harmonisointia eikä standardisointia. Mutta EU pyrkii työstämään siihen suuntaan, että saadaan harmonisointia siinä, että olisi todellakin EUn eh, e sisäinen standardikoulutus, joka liittyy näihin kysymyksiin. Ja Slovenian eh, puheenjohtajakauden aikana ruoan sisällä luotiin käsikirjaa alueelle ja sitä on tarkoitus katsoa uudestaan, koska on tapahtunut jatkokehitystä sen jälkeen, että YKssa on indikaattoreita ja on myös task force ja erinäisiä foorumeita, joilla pyritään seuraamaan kansallisten toimintasuunnitelmien kehittymistä jäsenvaltioissa, mutta myöskin sellaisissa maissa, joihin EUn apu kohdistuu haasteet. Toistan pitkälti itseäni tässä. Sukupuolta ei nähdä tärkeäksi. Edelleen keskustelua siitä, voiko olla tällaista sukupuoli-ihmisoikeusyksikköä ulkosuhdehallinnossa on sinänsä hyvin mielenkiintoinen kysymys. On myöskin tällainen tilanne, jossa kun ei ole rakennetta, niin ei voida sitten vaatia myöskin resursseja. On myöskin ongelma siinä, että jotkin jäsenvaltiot ovat tilanteessa, jossa niillä ei ole kansallista toimitusnumeroa, koska ne ovat sitä mieltä, että ne eivät tarvitse sitä. Mutta on aika hassua, jos on sitten harmonisoitu lähestymistapa samaan aikaan, niin on syytä tarkastella myös sitä, että EU tehdään voimakkaammaksi ja että annetaan suuntaviivoja tällaiselle yhtenäiselle lähestymistavalle, koska on vaikeaa, että on EUn lähestymistapa ihmisten turvallisuuteen, EU haluaa hyvin vastata konfliktilanteisiin ja se haluaa, tarvitaan hyviä struktuureita. Sitten pitkä tähtäys, siitä pitkään, lyhyestä pitkään tähtäykseen yhteydet, työskentely paikallisten kumppanien kanssa ja sitten, sitten vastuullisuuden puute, valvonnan puute, joka johtuu tietysti siitä, että ei ole rakenteita, joka johtaa siihen, että kenties ei opita yhtään mitään siitä, mitä tapahtuu. Tätä et voi nyt nähdä, kun se on asiakirjassa, mutta on hyvä, että on indikaattoreita, mutta mutta on käynnissä myös hyvin mielenkiintoinen prosessi EU:ssa. Ongelma on, että kun katsotaan tätä selvitystä, siis naiset ja sotilaiset konfliktit, mitä minä nyt puhun, jos me katsomme sit tilannetta Ranskan puheenjohtajakaudella, oli ehdotettu indikaattoreita, jotta katsotaisiin kaikkea lähtien liikkeen luvuista, sitä, miten paljon miehiä naisia koulutetaan, mitä on miesten naisten määrä korkeissa asemissa, eri operaatioissa ja rahoitus. Tämä ei siis ei näy tästä kalvosta, minä vaan puhun tästä. Ja myöskin prosentuaalinen osuus, miehet, naiset, pakolaisista ja henkilöistä, jotka ovat joutuneet siirtymään kotiseudultaan. Niin. Ajatellaan näitä ehdotettuja indikaattoreita, Ranskan puheenjohtajakaudella, jossa tarkasteltiin naisia ja sotilaisia aseellisia konflikteja, mutta ne ovat siis indikaattoreita, jotta, jotka liittyvät naisten asemaan ja kehitykseen. Että on olemassa ilmoitellaisia rinnakkaisia toimia EUn sisällä. On joitakin ihmisiä, jotka tekevät kokoamaan näitä eri indikaattoreita, mutta jos katsoo näitä indikaattoreita, niin ne eivät ole sellaisia, että ne todella tarkastelisivat naisten tilannetta aseellisissa konflikteissa. Puhutaan vain siitä, että yleensä tuetaan maita, jotka pyrkivät panemaan toimeen 325 päätöslauselmaan, joten nyt tästä eteenpäin pitäisi pyrkiä pääsemään siihen, että kun jäsenvaltiot sopivat indikaattorista, niin varmistettaisiin se, että on enemmän syvällisempää tutkimusta siitä, mitkä tulevat vain syvempiä aspekteja. No niin. Niin. Analyysi näistä missioista. Kaksi, kolme kalvoa lisää. No niin, viimeinen loppukommentti. Rahoitusvälineet. Niissä viitataan 1325 ja ihmisoikeuksiin, mutta tämä ei ole täysin selvää ja tärkeää että Tarkastellaan tämä sukupuoliarkkitehtuuri, ja täytyy olla enemmän henkilöstöä ja ennen kaikkea korkean tason ryhmä, joka pyrkii edistämään näitä asioita ja tämän korkean tason ryhmän yhteydessä ja voi edistää sitä, että saa enemmän parempia budjettisuuntaviivoja ja edistämään tätä epävirallista työtä. Ja kiitoksia, olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia tästä asiantuntemuksesta ja rohkaisusta, niin että mekin voimme olla katalysaattorina. Nyt kysymyksiä, vastauksia, huomioita. Kollegat varmasti haluavat puhua. Uh, Mrs. Lunacek, Mrs. Brun. Lunacek, Bratner. Let's start. Well, thank you. Uh... Kiitoksia tästä mielenkiintoisista selvityksistä siitä, mitä on saatu aikaan ja mitä vielä on tehtävissä tai tehtävä. Pari kuukautta sitten olin, olin alueellisella naisten loppauskokouksessa Kaakkois-Euroopassa, jossa esiteltiin niitä ongelmia, joita oli paikan päällä. Ne olivat hyvin samantyyppisiä, ehkäpä vieläkin pulmallisempia kuin sinun esittelemäsi, koska ne, siellä on papereita ja on, on halukkuutta ja toimintasuunnitelmia, mutta toimeenpanoa ei ole ja rahaa ei ole ja ä, naisia ei ole vastuullisissa asemissa. Tietenkin tilanne on parantunut kymmenessä vuodessa, mutta sitä ei ole riittävästä. Niin kuin ei ole johtajuutta riittävästä ri, EU-ssa ja sama koskee ulkosuudenhallintoa se menee, se on oikeastaan vähän tyyppistä, miten me olemme keskustelleet Catherine Ashtonin kanssa, koska hän, kuten sanotaan, hän on hyvin vahva ja, mutta ongelma on se, että e, ihmis, e, tai ihmisoikeudet ja e, valtavirtaistaminen, ellei ole rakenteita, niin valtavirtaistaminen ei onnistu. <clears throat> Ja kysyisinkin yhtä asiaa Juleksista, koska olen myös parlamentin Kosovo-esittelijä. Minulla on useita tapaamisia, muun muassa Juleksin kanssa, ei uuden, pää, uuden vastaavan kanssa, edellisen vastaavan kanssa. Ja siellä on se sillä sukupuoliasioita. Jos ajattelinkin, että halusin kuulla vaan sinulta, miten sinä arvioit heidän työtään sukupuoliasioissa ja <clears throat> Juleksin sisällä, mutta myös ulospäin. Ja toinen Kiitoksia myös siitä, kun sanoit, että elleenkin äh, naiskansalaisjärjestöt ovat niitä, jotka painavat päälle, koska se usein unohtuu ehkä parlamentissa, mutta myös, myös kansallisella tasolla se, että miten paljon me tarvitsemme kansalaisjärjestöjä, erityisesti naisjärjestöjä, jotka painavat päälle. Ja vielä lopuksi yksi asia. Tämän parlamentin jäsenenä ja ulkoasianvaliokunnan jäsenenä ja seden jäsenenä meidän täytyy tehdä itsekin omat kotilaaksemme kuitenkin näissä toimistoissa on pelkästään miehiä ja edustuissa e, ainoastaan on vain kaksi edustusta, jota johtaa nainen. muutamat miesten johtajia. Meidän täytyy tehdä omat laittaa ome, oma talomme kuntoon, erityisesti kansa, huipputasolla ja kansainvälisellä tasoilla, niin kuin myös Ecuadorissa ja tässä turvallisuus- ja puolustuskeskustelussa, niin siinä keskustelussa oli yhtä latinalaisamerikkalaista näistä lukunottamatta, että kaikki keskustelut olivat miehiä. Kiitoksia vaan. Kiitoksia. Tervetuloa myös herra Jip. Tervetuloa alivaliokunnan varapuheenjohtaja keskustelemaan tasa-arvoasioista seuraavaksi. Rouva de Bruun ensin. De Bruun. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Totesitte, että tutustuisitte myös sisäisiin ohjelmiin, varsinkin tasa-arvo-ohjelmiin. Mietit vain, oletteko ehkä Irlannin rauhan ja sovinnon ohjelmia käyttäneet. Se on sisäinen ohjelma, mutta liittyy konfliktiin, sen tuloksiin ja sen ratkaisuun. Siellä oli kolme eri ohjelmaakin – rauha 1, 2 ja 3, mutta siellä oli myös naismittari mukana. Ehkä huomannette, että siinä mitä mitään, mitään uutta kannalla, mutta voi siitäkin olla jotain apua. Sanoisin myön, että ennen kuin tulin Euroopan parlamenttiin, niin olin itse mukana neuvotteluissa, jotka johtivat rauhansopimukseen Irlannissa, Belfastissa. Belfastissa. On äärimmäisen tärkeää, että jatkuvasti seurataan naisten osallistumista neuvotteluihin, että he ovat mukana ja läsnä, heidät tunnustetaan rauhanrakentamisessa ja sovinnon tekemisessä. Jos näin ei ole, jos neuvottelijat eivät itse joutuvat muistutuksen saamaan tästä, niin muuten tämä vain toistaa itseään saman tuloksen. Kiitoksia Rovade Brun. Rova Bratner. Yes, uh, thank you Gigi for this report. Kiitoksia tästä uh, selonteosta. On aika hauska, kun puhuitte vuodesta 2008 asiakirjoista, jotka olivat aika hyviä. Ne tuntuu, tuntuuko tämän niin kaukana menneisyydessä? Tämä on tietynlainen äh, peruslinja, joka on minusta hyvä. Kysymykseni onkin, eikö, miten helposti saadaan tietoa näistä luvuista, jotta on pohja siitä, mitä tehtiin kaksi-kolme vuotta sitten – Minulla on sellainen vaikutelma, että silloin oli aika vaikeaa ylipäätään saada sitä dataa, mitä etsittiin, ja onkohan tämä ainakin parantunut tämä tilanne, että ehkä tämä voisi olla yksi suositus. Kiitoksia. Sitten alustaja pyytäisin puhumaan lyhyesti, koska täällä on aika paljon asiantuntemusta vielä tulossa. Rova Svensson johtaa silloin puhetta. Mm, lyhyesti voisinkin vastata, koska annan yksinkertainen vastauksen. Euleksesta Kosovossa olen sielläkin ollut, Balkanilla ollut paljonkin, tehnyt yhteistyötä kansalaisjärjestöjen Kosovossa. Euleks Kosovan saavutukset on huomioinut kolme, viisi tavoitetta tasa-arvon osalta. Olen itse yksilö, näin voin sanoa, Tiedetään, ongelmia on, mutta korkealta tasolta on kyllä tullut tukea sukupuoliulottuvuudelle. Se on minun henkilökohtainen kokemukseni keskusteluista ihmisten kanssa. Myös jos puhun paikan päällä naisryhmien kanssa, niin ei ole vaikutelmaa syntynyt, että olisivat kovin vaikuttuneita missiona vuoksi. Kautta linjan on kyse PR-työstä missiossa ja sen ulkopuolella. Ei, Irlannista se ei ole tutkimuksessa mukana. Olen paljon, että se jäi sivuun. Se on hyvä juttu vastatakseni jonkin verran, että EUn asiakirjan ongelmana on, että milloin soveliasta. Tuksivat sivuttavat siksi sen. Parempia lukuja ei. Suurin ongelma oli se, että peräisin ja peräisin tavan takaa komissiolta henkilöstölukuja esimerkiksi Niitä ei ole minkään varastoitu. Kukaan ei tätä valvo tai seuraa. Ei niin, että eivät haluaisi, vaan eivät pysty. neuvostopäivänä paremmin, mutta tämä perustutkimus palvelee sitä tarkoitusperää. Siis siellä kuka kukaan vastuussa tietojen keräämisestä. Jotain hämmennystä aina syntyy, kun minä niitä peräänkuulutaan. Ashtonin pitäisi, mutta sähköpostia on. Se on kuitenkin tärkeä hallinnossakin jatkuu ajatellen. Kiitos kovasti. Nyt Eva Brit jatkaa kokouksen johtamista samassa aiheessa. Kiitoksia Rova Hautala. Kiitoksia Rova Gijalle. Tämä oli mielenkiintoinen esittely tuli paljon uutta tietoa ja huomataan, että vielä enemmän täytyy tehdä työtä. Lämmin kiitos. Sitten tervetuloa asiantuntijamme, vieraamme. Valitettavasti on nyt muistutettava, että koska niin myöhässä aloitimme, niin meillä on hyvin vähän aikaa käytössä. Muistuttaisin siitä, että teillä on kullakin 10 minuuttia niin että sitten saadaan tilaisuus esittää kysymyksiäkin ja saadaan vastaukset niihin. Ensinnäkin lämmin tervetuloa toivotus Rova Dagmar Schumacherille. Hän on Unifemin uusi johtaja Brysselin toimistossa. Tämä on osa UN Women-yksikköä. Olemme erittäin iloisia, että sellainen yksikkö nyt on luotu YKH. Sillä on varmasti suuri merkitys jatkossa. Olkaa hyvä, rouva Schumacher. Thank you very much. Kiitoksia Eeva ja kiitoksia myös Heidille kutsusta saapua tänne tänään. On ilo olla täällä tänään. Ensinnäkin kiitoksia Jille tästä erinomaisesta esityksestä. Se oli innostava esitys, mutta olemme sopineet, että puhun hieman tästä viime kuukaudesta, eli lokakuusta, joka päättyi New Yorkiin, ja se oli hyvin tärkeä kuukausi suhteessa 13.25. Me olemme puhuneet jo näistä asioista, että meillä on paljon paperilla, mutta tai toimeenpano on vähän ontuu, ja täytyy nyt katsoa vähän viime kuukausia, mitä on tapahtunut, ja haluankin puhua kolmesta tapahtumasta, joita on, <clears throat> jotka ovat olleet esille. Ensinnäkin turvallisuusneuvoston kokous 13. lokakuuta, jossa pääsihteeri raportoi naisten osallistumista rauhanrakentamiseen. Tässä raportissa sen oli puhuttiin naisten lisääntymistä osallistumista rauhanrakentamiseen. Siinä myös annetaan, puhutaan konkreettisista toimenpiteistä, millä tavalla voidaan lisätä naisten osallistumista rauhanrakentamiseen ja hallintotoimiin. Ja hallitustasolla ja kolmannessa suosituksessa, jonka pääsihteeri esitti, että siinä pidetään tärkeänä sitä, että lisätään e YK YK ponnisteluja, joilla voidaan lisätä naisten osuutta 5 prosentista 13 prosenttia. Tämä on hyvin tärkeä puhe, kun puhutaan viroista. Ja monet, monet jäsenvaltiot kannattivat, että tämä on merkittävä askel eteenpäin suhteessa 13.25. Ja tässä tässä on kysymys, kun nämä seitsemän kohtaa, siinä on kyse siitä, mitä YK-järjestelmä voi tehdä. Tässäpä tämä yksi tärkeä tapahtuma. Toinen oli niin sanottu globaali avoin päivä, jonka YK järjesti 21. syyskuuta 2010 YK päämajassa, jossa avattiin tavallaan uusi luku YK rauhan, äh, äh suhteessa rauhanaktivisteihin. On tärkeää, että pitää naisten, jär, naisen, jär, järjestöt mukaan. Tämä oli varmaan Ruben Unatsekin kommentti. Tämä tapahtuma järjestettiin yhdessä DPAn, e DPGOn, äh, UNIFEMin ja YKn kanssa, joka on äh, voimin, ja siinä oli tarkoitus Siinä se oli, siinä järjestettiin 27 yhteistä tapaamista ympäri maailmaa, jossa monet naisjärjestöt olivat mukana järjestämässä. Tämä, tässä tapahtumassa oli kolme naisrauhanjohtajaa Sudanista, yksi ruve, yksi nepalainen nainen ja sitten burundilainen nainen. Ja he kert, puhuivat pääsihteerin kanssa, apulaispääsihteerin kanssa ja lisää hallinnon johtajia oli mukana ja siellä oli mukana myös turvallisuusneuvoston edustajia, kuten myös jäsenvaltioiden äh, edustajia ja kansallisjärjestöjen edustajia. Tämä oli historiallinen hetki. Tällaista ei ole aikaisemmin tapahtunut ja toivomme, että vastaisuudessa tämä voitaisiin institutionalisoida säännölliselle pohjalle. Äh, keskeiset asiat, joita naiset ottivat esille, oli osallistuminen äh, ja naisten osallistuminen poliittiseen toimintaan ja päätöksenteko kaikilla tasoilla, oikeudenmukaisuus, suojelu ja turvallisuus – ja uskottavampi oikeus- ja turvallisuusympäristö naisille äh, konfliktin jälkeisinä aikoina ja konfliktin aikana. Ja sitten myös tuki, äh, äh, kestävämpi rahoitus ja rahoituksen allokointi näissä prosesseissa. Ja sitten tuorein tapahtumasta, josta haluan puhua teille, on 26. lokakuuta turvallisuusneuvostossa, jos turvallisuusneuvosto totesi, että paljon enemmän täytyy tehdä, jotta saataisiin 1325 pantua täytäntöön. Siinä sovit, siellä sovittiin, että 1325 indikaattoreita täytyy kehittää e, tulosten jäljittämiseksi naisten suhteessa rauhaan ja turvallisuuteen. Indikaattoreita käytetään myös turvallisuuspääsihteerin äh, raportissa äh, turvallisuusneuvostolle ja turvallisuusneuvosto itse sen joutuu, sen täytyy olla systemaattisempi järjestäessään työtä 1325 pohjalta. Äh, me tarvitsemme johdonmukaista suunnittelua 1325 pohjalta ja tätä pitäisi pohjustaa tulevia, nyt ensi vuonna ja tämä ja 13.2 kokous pitäisi järjestää, seuraava kokous pitäisi järjestää viiden vuoden kuluttua ja sitten vähän konkreettisemmin, mitä on tapahtunut tuossa kokouksessa. Tämä turvallisuusneuvoston kokous oli yksi sen pisimpiä sen koko historiassa, kuin yli 12 tuntia. Ja pis, pit, so, siinä on pisin oikeastaan tällaisesta asiasta. Siellä oli myös äh, yli, yhteensä 91 puhujaa, joka on ennätys, niin ikään mukaan lukien. Äh, siellä oli turvallisuus pääsihteeri, Michel Bachelet puhui myös, josta mainittiin jo tänään ja äh, siellä puhuttiin Turussa äh, pääsihteerin äh, raportista ja, puhut, ja, ja jäsenvaltioiden ja kansallisjärjestöjen saavutuksista 13.25 pohjalta sitten rauhanrakentamisen alipääsihteeri EU teki, ja myös Afrikan unioni puhui ECOSOC, NATO, kans, kansalaisyhteiskunta, ja nämä 22 jäsenvaltiota plus Palestiina ministeritasolta, mukaan lukee Hillary Clinton. Ja tämän tuloksen lopputulemana neuvosto hyväksyi lausuman. Ja tässä puheenjohtajan lausumassa tämä raportti, tätä raporttia pidettiin, pidettiin hyvänä. Ja YK on, ää, naisten järjestäytymistä pidettiin hyvänä, sitä, sille ja herra Bachelet nimittäminen äh, myös todettiin hyväksi ratkaisuksi. Niin ikään siinä kannustettiin YK naisia toimimaan rauhan, rauhan ja turvallisuusasioissa, ja, jossa he olisivat, olisivat keskeisessä roolissa koordinoinnissa ja johdonmukaisuudessa ja kohdassa 10 turvallisuusneuvosto sanoo, että se tukee sitä, että viedään eteenpäin oleellisia YK yks, yksiköitä, jossa, jotka sisältyvät tähän raporttiin, jota, käytetään kehyksenä, jotta saataisiin 35 pantua täytäntöön adekvaatilla tavalla, joka ottaa myös huomioon kunkin maan mahdollisuudet ja se rohkaisee jäsenvaltiota ottamaan huomioon nämä indikaattorit, jotka sisältyvät tähän tämän raportin liitteeseen. Minusta tämä on äärimmäisen tärkeää myös suhteessa EU-hun ja EUn jäsenvaltioihin, että todellakin vietäisiin tätä eteenpäin ja, ja että äh, julkistettaisiin nämä indikaattorit. Meillä on nyt 26 indikaattoria, tällainen sarja, joista kahdeksan on todellakin äh, seurannan alla, joita viedään eteenpäin lähinnä jäsenvaltioiden tasolla – taas muut ja indikaattorit toteutuvat vain YK-järjestelmän puitteissa tai YK-naisjärjestelmän puitteissa. Mutta nämä kahdeksan indikaattoria, jotka todellakin oikeastaan ovat ikään kuin EUn heiniä, niin olisi ehkä syytä tarkastella niitä myös täällä parlamentin, Euroopan parlamentin silmien, silmillä. Tässä puheenjohtajan lausumassa ei kuitenkaan puhuttu siitä toivoa, että neuvosto kohentaisi omaa järjestelmässä, äh, jotta se esimerkiksi voisi äh, muodostaa työryhmiä tai asiantuntijaryhmiä ryhmiä. Turvallisuusneuvostoon turvallisuusneuvosto tunnusti sen, että on tarpeen saada johdonmukainen äh, toimenpano täytäntöön 325 osalta omassakin työssään Ja nyt haluaisin vielä kerran, ehkäpä tämä, ehkäpä tässä vielä viittaa näihin lokakuun kolmeen tapahtumiin, mutta sen lisäksi voisin puhua siitä, mitä parlamentti voisi tehdä, mikä voisi olla EU-rooli, mitä me nyt tarvitsemme. Ja tämä tuli selvästi esille tänään. Me tarvitsemme poliittista tahtoa, me tarvitsemme näyttöä vaikutuksista, ja siinä puhuttiin myös tästä tiedonsaannista. On äärimmäisen tärkeää saada näyttöä, ei, ja me tarvitsemme resurssointia ja me tarvitsemme myös vastuullisen järjestelmän seurattaessa äh, näiden indikaattorien äh, toteutumista, joka on yhä tärkeämpi. Mitä tulee muihin toimiin, toimiin äh, tässä vaan niin kuin, ikään kuin heitän tämän ikään kuin ajattelun pohjaksi Meillä ei ole 27 toimintaohjelmaa vielä Euroopassa. Me tarvitsemme 27 toimintaohjelmaa e, e, Eurooppa, e, EU-hun. Ei pelkästään välttämättä kansallista sellaista, mutta me tarvitsemme myös resurssoinnin ja myös seurantajärjestelmä, jotta saataisiin toimeenpano toimimaan, täytäntöpano toimimaan. Sitten toisekseen turvallisuusneuvosto haluaa perustaa työryhmiä niin kuin alun perin oli tarkoituskin. Se on hyvä ajatus. Mm. Ja sitten indikaattoreiden seuranta, siitähän jo puhuinkin. Siellä tapahtui jäsenvaltioiden tasolla yksi ajatus voisi olla sellainen, että kun tarkastellaan syyskuun 25. päivää, joka oli jäsenvaltioiden sitoumusten päivä New Yorkissa, jossa kansalaisjärjestö, kansallisyhteiskunta oli keskeisessä asemassa. Ehkä voitaisiin antaa sellaista päivää Euroopassa, joka voisi olla Euroopan sitoutumisen päivä, jossa voitaisiin katsoa, mitä tapahtuu 13.25 osalta. Ja se voisi olla sellainen päivä, jossa katsotaan, mitä tapahtuu ja mitä vielä puuttuu. Ja sitten myös, minkälaista rahoitusta on saatavilla – pienille, pienemmille kansa, jotka ovat käsittelevät äh, rauhan turvallisuuden kysymyksiä äh, kansallisella tasolla. Voitaisiin saada enemmän rahoitusta, voitaisiin ajatella äh, pieniä suurlähtöistä rahoitusta, pien, pienempää suurlähtöistä rahoitusta, joka voitaisiin jäsenvaltiotasolla, että voitaisiinko osa suurlähetysten resurssoinneista siirtää ikään kuin naisjärjestöjen rauhan- ja turvallisuustoimintaan näin, että olen jo puhunut 10,5 minuuttia. Lopetankin tähän. Tässä vaan muutama ajatus, jonka haluaisin teille esittää. Kiitos. Lämmin kiitos näistä tiedoista ja me varsinkin kirjasimme nämä kahdeksan indikaattoria EU-tasolla myös ajatella, mikä on parlamentin rooli, miten EU voisi tähän osallistua jatkotyössä. Lämmin kiitos. Sitten Leena ja Katarina Leinonen. Katarina Leinonen on ihmisoikeusyksikössä neuvostossa työssä. Rova Leinonen on vastuussa neuvostossa myös siitä, miten täytäntöön panna päätöslauselma 1325 ja 1820, siis EU-tasolla. Olkaa hyvä, Rouva Leinonen. Thank you so much and, um, uh, Kiitoksia mahdollisuudesta muutama sana lausua 1325 täytäntöönpanosta EU-ssa. On hyvä, että parlamentti jälleen kerran on tällaisen tilaisuuden järjestänyt, ollut hyvin aktiivinen myös Rovagian tutkimuksen osalta nähtiin, että EU on heti päätöslauselman 1325 hyväksymisen jälkeen vaatinut sen täytäntöönpanemista. Olin iloinen, että voin täällä olla tänään. Tämä on hyvin äh, ajankohtainen kokous sikälikin, että 13 päivää sitten New Yorkissa oli turvallisuusneuvoston avoin keskustelu, jota oli paljon odotettu, Dagmar siihen juuri viittasi. Minä haluaisin mainita sen verran, että EU oli hyvin aktiivinen kokousta valmisteltaessa ja nimenomaan perään kuulutti, että hyväksyttäisiin nämä indikaattorit, jotka Unifemin johdolla on valmisteltu, niin että käytettäisiin diplomaatiaakin turvallisuusneuvostossa jäsenvaltioiden tasolla. Todellakin usean otteeseen kymmenettä vuosipäivää käsiteltiin ryhmissä ja mietittiin EU-kannanottoa. Sanon tämän siitä syystä, että tämä on aika hyvä esimerkki siitä, miten me täytäntöönpanamme panamme tätä kattava lähestymistapaa niin, että haluamme toimia myös YK-tasolla. mutta nyt sitten jälkimainingeissa toivottavasti päästään eteenpäin. Turvallisuusneuvostossa Itävalta esimerkiksi on tässä avoimessa keskustelussa kovasti peräänkuluttanut kattavaa mekanismia niin, että olisi oma työryhmä turvallisuusneuvostossa tätä varten. Kyllä EU on ollut tässä aktiivinen ihan välittömästi. En kerro sen tarkemmin politiikasta, koska Rova Hautala on siitä kertonut, kuten Rova Giakin, mutta meillä oli tämä Big Bang vuonna 2008, kaksi vuotta sitten. Mielenkiintoinen poliittinen avaus Ranskan puheenjohtajakaudella. Olen aina pitänyt tässä tärkeimpinä pilareina rauhassa ja naisten osuudessa tätä kattava lähestymistapaa plus operatiivista asiakirjaa, joka liittyy 13.25 ja 18.20 täytäntöönpanon yhteisen ulkoturvapolitiikassa. Ja kolmantena ulottuvuona ehkä ihmisoikeussuuntaviivat ja liittyy myös naisiin kohdistuvassa väkivaltaisessa. Ehkä pilarista ei enää pitäisi puhua, koska olemme konfliktin jälkeisessä puhujakohdassa Lissabonin jälkeisessä tilanteessa. Sitten ottaisin esillä muutaman seikan täytäntöönpanon tiimoilta. Aina on hyvä puhua saavutuksesta, jos aikaa jää. Ehkä puutteitakin voidaan ottaa esille. Kuten Rova Gia jo totesikin, meillä on 13 missiota yhteisessä ulko- ja turvapolitiikassa, turvallisuuspolitiikassa, joissakin Kongossa tai Kosovossa meillä on useita asiantuntijoita, ihmisoikeuskysymyksissä yleensä on ainakin yksi. Yksi mielenkiintoinen esimerkki, kun kävin Eupolissa, Kongossa, Gomassa 2010, niin siellä oli yksi poliisi, viranomainen kolme jäsentä, liikkuvassa yksikössä liittyen sukupuoliväkivaltaan ja olisi myös tasa-arvoasiantuntija EUSEKin nimissä Kongossa. Tästä voidaan päätellä, että silloin ihmisoikeusasiat ja sukupuoliasiat olivat oikeastaan pääosassa mission työssään. Olemme nyt valmistelemassa ensimmäistä temaattista raporttia, mistä voitaisiin ottaa vaarin. Ja tämä sukupuoli on yksi tärkeimmistä asioista, jotka huomioidaan. Meillä luonnos on nyt työn alla. Se on eri työryhmissä käsittelyssä. Tämä on mielenkiintoinen prosessi, koska eri työryhmissä, Kohovissa muun muassa, niin jäsenvaltiot ja myös puolustuspolitiikassa ovat mukana. Olemme tässä miettineet, minkälaista toimintaa pitäisi panna etusijalle jatkossa. Sikälikin tämä on, osuu oikean ajankohtaan tämä kokous. Me jatkamme työtä koulutuksen parissa. Ruotsin puheenjohtajakaudella viime vuonna päästiin siinä eteenpäin. Keskitymme siihen, miten voitaisiin standardimalleja kehittää – loppuvuoteen mennessä meillä on standardimalleja koulutuksessa ihmisoikeuksia lasten ja naisten oikeuksia varten. Me toivomme, että jäsenvaltioiden toimivaltaan oikeastaan tämä koulutus kuuluu, käyttäisivät näitä malleja aktiivisesti. Meillä on oma verkkosivukin naisia ja rauhaa varten. Jos ajatellaan, miten helppoa tai vaikeaa tietoa on löytää tästä, tämä myötä se on hiukan helpompaa vastuunkanto. Nämä yhdeksän indikaattoria, joista Rova Gia puhui, olivat jo esillä tämän vuoden alkupuolella, mutta meillä oli aikanaan 17 kappaletta 13.25 päätöslausuman täytäntöönpanon osalta. Tämä liittyy paljolti ulko- ja puolustuspolitiikkaan, kriisinhallintaan, rauhan rakentamiseen, miten mitata esimerkiksi naisten asioita konfliktin jälkeisessä rahoituksessa, tuemmeko naisia rauhanneuvotteluissa, mitataan myös, mikä mielenkiintoista, jos oma henkilöstömme on ottanut huomioon seksuaalisen hyväksikäytön tai väkivallan. Ehkä näin voisimme olla esimerkkinä muille. Työstämme kertomusta tällä haavaa se lähiviikkona valmistunee. Saamme selkeämmän käsityksen myös siitä, mitä me oikein teemme, koska tässä on toimielimet huomioitu, mutta myös 20 jäsenvaltio myös vastannut. Eli tässä on aika paljon nyt tietoja olemassa. Nyt esimerkiksi tiedämme nyt saavutetusta vastauksista, että 2009 ja tämän vuoden alkupuolella EU ja jäsenvaltiot rahoittivat siis 1325 liittyviä ohjelmia 67 maassa yli 300 miljoonan euron arvosta. Esimerkkejä tulee kertomuksessa paljonkin. Olemme esimerkiksi tukeneet Somaliaa niin, että siellä perustettaisiin naisten agenda kaikki klanit huomioiden. Aika rientää. Olen iloinen, että Unifem on läsnä, että yhdessä voimme suunnitella – tukiohjelmia hankkeessa, joka liittyy naisten rooliin konfliktin tilanteessa ja liittyy ennen kaikkea turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin aiheena rauha ja naiset. Avoimet päivät mainittiin myös. YK on pyynnöstä me pyysimme, että konfliktin jälkeisissä maissa kaikki edustustot järjestivät avoimet ovet kansallisten ja paikallisten naisjärjestöjen kanssa. Olin viime viikolla esimerkiksi Skypein myötä kokouksessa Georgiassa, hyvin syrjäisessä kylässä. Siellä, sieltä kuultiin myös konfliktin jälkeisistä kokemuksista naisten suulla. Huomenna on avoimien ovien päivä Irakissa. Siellä on kaikkiaan noin 150 osallistujaa myöhemmin myös Bagdadista. Tänään puhuin edustustumme kanssa Bosniassa. He ovat järjestäneet neljäkin kokousta ympäri maata. Mukana on myös edustuston päällikkö. Näin on saatu hyviä ajatuksia yhteistyötä varten. Edustuston päällikkö olisi tottunut muun muassa tukemaan 16 päivän kampanja Bosniassa liittyen naisiin kohdist- tuon väkivaltaan. Me odottelemme mielenkiintoisia tuloksia tästä, joka on kopioitu YKlta muuten, kiitos vain. Afrikan unionin kanssa sitten on saatu aika hyvää kumppanuutta. Olemme järjestäneet tietysti New Yorkissa tilaisuuksia tästä aiheesta, mutta olemme keskustelleet laajemminkin tästä vuoropuhelusta viime viikolla. Desavevissa oli kaksi päivää omistettu tälle, kokonainen päivä, 13.25 päätöslauselma. Ja siellä oli afrikkalaisia ja eurooppalaisia kansalaisjärjestöjen edustajia, niin se tuli mukaan tähän vuoropuheluun. Hyväksyimme suuren osan näistä suosituksista ensi vuonna. Myös mietimme, mitä on saatu aikaan 13.25 tiimoilta täällä ja Afrikassa. Aloitamme myös tarkastellut sitä siltä osin, miten voitaisiin miettiä afrikkalaisten rauhan turvaajien koulutusta. No niin, aika on mennyt jo umpeen, eli puutteisiin ei tässä voikaan mennä sen enempään tai suosituksiinkaan, mutta ne olisivat liittyneet koulutukseen, henkilöstöön ja mikä on tärkeää tässä uudessa rakenteessa. Mainittakoon myös tämä myönteinen kehityskulku, joka liittyy Sudanin Rosal Munstonin nimittäminen. Hän nimenomaan Addis Abebakin lensi pari viikkoa sitten tavatakseen naisia, jotka tulivat Afrikan sarven maista, ja hän kuunteli heidän suosituksia mielestäni aika vaikuttava ja kiva ele. Kiitos. Suur kiitos, rouva Leinonen, Tässä selvitettiin tarkkaan, mitä on saatu aikaan tähän mennessä ja mitä on vireillä. Odotamme mielenkiinnolla myös mahdollisuutta kuulla kertomuksesta enemmän. Lämmin kiitos läsnäolosta täällä tänään. Ja nyt seuraavaksi puheenvuoron saa rouva Leena Aag. Hän on pääsihteerinä ruotsalaisessa ryhmässä, jonka nimi on Kvinna till kvinna. Tämä järjestö tekee työtä varsinkin Balkanin maissa, lähi Etelä-Kaukasuksella. He tukevat varsinkin paikallisia järjestöjä, sellaisia järjestöjä, jotka pyrkivät lisäämään naisten vaikutusvaltaa ja osallistumista. Puhelijoita mikrofoni katkaistiin. Well, ole hyvä. Very much. I would like to... Kiitos. Haluan kiittää naisten oikeuksien ja äh, yhteismahdollisuuksien valiokuntaa ja ihmisoikeuksien valiokuntaa tästä kutsusta. Ensi kerralla ehkä ulkoasiavaliokuntakin osoittaa kiinnostusta. Minä edustan Quinnatil Quinna-säätiötä. Me tuomme naisten rauhantyötä paikan päällä. Tietääksemme, lisätäksemme naisten vaikutusvaltaa ja voimaa konfliktilanteissa – ja kvinna till kvinnahan merkitsee naiselta naiselle. Kvinna till kvinna kuuluu myöskin Ekloon, jossa on mukana 27 kansalliskunnan e, järjestöä 13 Euroopan maasta ja myöskin tällaisia aivoriihiä ja me olemme mukana rauhan toi, rakennustoimissa. Teillä ovat myöskin meidän suosituksemme 10 kohtaa, jotka liittyvät 13.25. Mitä tulee siis tilanteeseen, minä edustan täällä ruohonjuuritason naista. Minä ja monet naisten edustajat pari viikkoa sitten, jotka olisimme kaikki kansallisyhteiskunta, olimme paikalla YK on avoimessa keskustelussa, joka koski päätulosmaa 1325, kymmenen vuotta sekin, kun se oli hyväksytty. Puhujalista oli hyvin vaikuttava, kuten Dagmar aiemmin totesi. Pitkä puhujalista voidaan tulkita niin, että sitoutuminen näihin naisten panoksiin rauhan ja turvallisuuden alueella olisi lisääntymässä, mutta toisaalta me naisten rauhanliikkeessä näemme tilanteen paikan päällä hyvin toisenlaiseksi, huolimatta kaikista puheista. Hyvä esimerkki, räikeä esimerkki on se, miten afganinaiset on marginalisoitu käynnissä olevissa rauhanneuvotteluissa Afganistanissa. Kuitenkin naisten kohtalo mainitaan usein tärkeäksi syyksi sille, miksi kansainvälinen sotilainen toiminta maassa on käynnistynyt. Haluaisin puhua tästä, siitä, miten, mitä me olemme Kvinat Kvinnassa oppineet, sitä, miten naiset ovat järjestäytyneet rauhankysymyksiä varten. Ja sitten haluaisin lyhyesti kertoa teille joitakin havaintoja, joita on nähtävissä riippumattomissa raporteissa, joita kansallisyhteiskunta on tehnyt, mitä tulee avaintoimijoihin EUn tasolla ja miten pitkälti naiset ovat vedetty mukaan rauhan toimiin. Ja sitten nämä kolmas alue voisivat vedetty suositukset paikan päällä jäsenvaltioille, niin että voitaisiin tehokkaasti edistää kestävää rauhaa. en toistan lyhyesti nämä suositukset, ne, ne sisältävät rahoja, varoja. Niin. Kun usein puhutaan naisten päätösohjelmasta YK turvallisuusneuvoston päätösohjelma 325 on ensisijaisesti rauhan ja turvallisuuden kysymysten päätösohjelma. Siinä on mukana käsite naisten osallistumisesta ennakkoehtona rauhalle. Naisten osallistuminen, läsnäolo, mukaanottaminen prosessiin, heidän näkökantansa, heidän panoksensa, keskustelujen substanssille edistävät mahdollisuuksia kestävään rauhaan. Tämä on tärkeää. Se merkitsee sitä, että kysymys on rauhan ja turvallisuuden kysymyksistä. Sen lisäksi naisten hyvinvoinnin suojelu ja heidän poliittisten ja oikeudellisten oikeuksien suojeleminen merkitsee sitä, että jos puolet väestöstä kokee väkivaltaa tai syrjintää, ei ole rauhaa eikä oikeutta kenellekään. Ja että väkivaltaiset teot, jotka kohdistuvat naisiin, kuten raiskaukset, ovat provokaatioita, jotka voivat uhata rauhaa ja turvallisuutta. Kuitenkin kymmenen vuotta sen jälkeen, kun 1325 hyväksyttiin ja muut vastaavat perusasemat näyttää olevan haluttomuutta ottaa nämä kysymykset mukaan äh, valtavirtaiseen turvallisuuspolitiikkaan. Teoria siis ei muutu käytännöksi. Miksi? Siksikö, että päätöksentekijät eivät tiedä miksi, vai voisiko olla niin, että tämä alue on sellainen, että sitä vallitsee, hallitsee poliittinen eliitti, joka pääasiassa koostuu miehistä ja joka usein ei ymmärrä, miten tärkeää on kansalaisyhteiskunnan vetäminen mukaan, ja sitten ei ymmärrä, mikä ylipäätään on naisten asema, tilanne eri vaiheissa sotilaallisia konflikteja. Kun naiset on mark- marginalisoitu päätöksenteossa ja hierarkioissa, suurissa osassa maailmaa. Meidän täytyy valita muita väyliä poliittiselle vaikuttamiselle. Naiset ovat nopeita organisoitumaan, nopeita arvioimaan yhteisönsä tilanteita, myöskin nopeita vastaamaan näihin tarpeisiin sekä konfliktien aikana että niiden jälkeen hyvin pragmaattisella ja käytännönläheisellä tavalla. Ei siksi, että naiset ovat parempia tai rauhan, rauhan rakastavimpia kuin miehet, vaan siksi, että valitsevat roolit, sukupuoliroolit antavat naisille enemmän vastuuta silloin, kun on kysymys perheen ja lasten tarpeista. Ensisilmäyksellä saattaa näyttää siltä, että kysymys on enemmän humanitaarisesta tai sosiaalisesta työstä kuin itse rauhan tai sovinnon työstä, mutta meidän kokemuksemme on, että usein tämän tyyppinen palvelu, joka koskee koko yhteisöä, pakolaisia tai kotiseudultaan siirtymäjoiden henkilöiden yhteisöä, vaatii tietynlaista diplomatiaa. Siis traagisista menetyksistä huolimatta tehokkaat naiset pyrkivät saman aikaan nopeammin sovintoa pystyvät keskittymään yhteisiin ongelmiin ja pyrkivät saman aikaan vuoropuhelua entisten vihollisten kesken. Monilla, monissa konflikteissa, jotka ovat jäätyneet, naiset ovat mukana sovinto- ja rauhaprosesseissa. Esimerkiksi armeeni- ja azerinaiset Nagorno-Karabahissa ja Georgian ja Venäjän naiset. Mitä tarvitaan? On tunnustus. Näyttää siltä, että miesjohtajat näkevät naiset vain yhdessä roolissa, nimittäin uhreina. Ja totta, naiset ovat uhreja aseellisissa konflikteissa, mutta se, että naista jatkuvasti tehdään uhreja, on esteenä sille, että naiset ja heidän organisaationsa saavat tunnustusta silloin, kun kysymys on toiminnasta, johon he tekevät äh, rauhaniväksi, ihmisoikeuksien hyväksi. Ja äh, tämä johtaa myöskin siihen, että tästä hyötyvät patriarkaalisten syrjivien äh, rakenteiden johtajat, Tärkeää on, että otetaan huomioon sekä miehet että naiset rauhan edistäjinä. Nyt haluaisin puhua havainnoista on tehty riippumattomassa arviossa, joka koskee 1325 päätösasemaa. Olemme nähneet täällä havaintoja, jotka osoittivat valitettavasti samaan suuntaan. Ja se on, että hallitukset ja kansainväliset instituutiot eivät käytännössä tee sitä, mitä saarnaavat. On olemassa yhteyden puute diplomaattisen toimen ja politiikan ja ohjelmien välillä silloin, kun on kysymys konfliktitilanteista. Gia mainitsi EUn asiakirjat, että ne ovat hyviä. Minä olen samaa mieltä. Mutta käytännön tasolla ongelmat ovat sitä, että EUn puuttuminen asioihin Kolumbiassa, Kosovassa ja lähi niistä on puuttunut eh, sukupuoli- ja eh, konfliktianalyysiä, eikä niissä ole kattavaa puitetta ennen kaikkea, mitä tulee naisten osallistumiseen. Siksi oli hyvin mielenkiintoista, mitä täällä äh, Rova Leinonen sanoi, että on tärkeää tarkastelemme asiaa, haluan totta kai auttaa monin mahdollisin tavoin, nimenomaan tässä. Sitten eräs jäsen mainitsi sen, että EU pitäisi lisätä naisten määrää, jotka työskentelevät sen omissa instituutioissa. Totta kai. Ja edistys on aivan liian hidasta. Haluaisin myös kansallisyhteiskunnan edustajana korostaa sitä, miten tärkeä parlamentti on ja että parlamentti, sen tulisi edistää sitä tapaa, millä se valvoo komission ja neuvoston toimintaa. Näin se on tehnyt lukuisissa yhteyksissä. Haluaisin muistuttaa, varmastikaan että tarvitsee muistutusta, mutta haluaisin ajatella nimenomaan rahoitusnäkymistä käytävää keskustelua 2013 vuodelle ja siitä eteenpäin, että on todellinen tarve asettaa kansalaisyhteiskunnan eh, järjestöt, jotka työskentelevät rauhan ja turvallisuuden kysymysalueella ja myöskin naistenryhmät prioriteetiksi silloin, kun on kysymys rahoitusvälineistä. Ja totta kai EUn jäsenvaltioilla on avainrooli, ja täällä mainittiin jo aiemminkin se, että, että, että on suurin osa naisten asemaa koskevat toimintasuunnitelmat toimissa ovat lähtöisin Euroopasta, mutta tarvitaan minimistandardeja, jotta ne voisivat olla tehokkaita. Ja tarvitaan myöskin lisää yksityiskohtia. Niitä on otettu esille niissä kymmenen pisteen paperissa, joka on teillä edessänne. Sitten meillä on siis suosituksia Kvinnat, eli Kvinnastolla pyritään edistämään naisten toimintaa paikan päällä. Ensinnäkin tunnustus, poliittinen tunnustus on avainkysymys. Naisrauhan aktivistit usein kohtaavat Eh, perustavanlaatuisia uhkia koskevat heidän turvallisuuttaan, mutta eivät saa suojelua, rauhan aktivisti, eh, toimintaa, eivät voi harjoittaa, ne, jotka ovat heikkoja. Sitten myöskin organisaatioita ja yksilöitä viedään uskottavuutta, ne leimataan terroristijärjestöiksi, heitä syytetään eh, petoksista. Kansainvälinen tunnustus voi antaa suojelua ja myöskin vahvistaa niiden uskottavuutta. Haluaisin korostaa sitä, että kaikki te tässä huoneessa – arvoisat jäsenet ja muut poliittiset johtajat, joka kerta kun te matkustatte konfliktialueelle, tavatkaa naisryhmien edustajia, kuunnelkaa heitä, saatte tärkeää tietoa ja myöskin annatte heille uskottavuutta ja parannatte heidän asemaansa. Toiseksi, naisten mukaan vetäminen rauhan neuvotteluihin. Olemme kuulleet siitä, että keskimäärin 6 prosenttia on mukana ja 2 prosenttia rauhan välittäjistä on naisia. Viimeisten kymmenen vuoden aikana rauhansopimuksista käytössä neuvotteluissa tilanne on ollut siis tämä, mutta nyt on aika sille, että naiset tarvitsevat vahvistusta. Tässä tarvitaan kiintiöitä. Jotkut ovat tästä yhtä mieltä, mutta muuta tietä eteenpäin ei ole. Naisten kokemusta tarvitaan paikan päällä. Sota ei naisille ei pääty siihen, että viimeinen laukaus ammutaan. Nyt on tilaisuus kaikkien rauhansopimusten yhteyksissä muuttaa tuhoavia sukupuolirooleja. Nyt haluan sitten lopettaa kolmanteen kohtaan, ja se on rahoitus. Rahoitus on tärkeää, jotta voidaan kehittää kapasiteettia, sanan aikaan toimintaa, joka vastaa tarpeita, ja naiset rauhanrakentajina usein eivät saa rahoitusta, he eivät täytä mm, olemassa olevia ehtoja, mutta haluaisin sanoa myöskin, että johtajuutta tarvitaan ja minusta on aika nimittää korkean tason edustaja, e, joka mm, EUn järjestelmän sisällä, joka vastaa naisista, rauhan ja turvallisuuden kysymyksiä. Siis tunnustus, rahoitus ja päätösasema 1325 ei ole siitä, että saadaan sodat turvallisemmiksi naisille. Kysymys on siitä, että saadaan kestävä rauha kaikille olen hiukan ylittänyt puheaikani. Anteeksi. Lämmin kiitos Rova Aagille. Nyt olemme varmasti tunnustamisesta, mukaanottamisesta ja rahoituksesta samaa mieltä. On ollut erittäin hyvä kuulla teidän kokemuksistanne YKsta, EUsta ja myös kansallisyhteiskunnan parista saamme kattavamman kuvan. Näin tietomme lisääntyy. Lämmin kiitos kolmelle alustajalle. Toivottavasti olette valmiita vastaamaankin kysymyksiin, joita jäsenet esittävät. Sana on vapaa. Olkaa hyvä, jäsenet. Sittenkään kysymyksiä. Olkaa hyvä. <laughs> Eh, Mrs. Lunacek, Rova Lunacek, olkaa hyvä. I will. <laughs> Thank you. Kiitos. Ensinnäkin kvinna til kvinna kollegani Cisco Branta ja minä olemme vihreiden äh, koordinaattoreja, me olemme tavallaan AFETin pääjäseniä. Kyllähän siis, että ainakin me olemme täällä AFETista paikalla. Kuitenkin haluaisin ehkä olla provosoiva, en tee läsnäolijakana, mutta joskus sellainen näppituntuma, että, että jos tällaisia, kun näitä päätöslausumia tehdään, niin kuin rauhasta ja turvallisuudesta joskus tuntuu siltä, että, on, että se on vähän, että niitä pitäisi puhua, niistä pitäisi puhua toisella tavalla puhutaan miehestä, rauhasta ja turvallisuudesta, ehkä silloin miehetkin ehkä kiinnostuisivat asioista. Ei sen takia, kun täällä puhutaan naisista. Naiset, naiset eivät ole pelkästään uhreja, mutta he ovat uhreja, mutta naiset ovat myös rauhanrakentajia. Mutta ehkä voitaisiin muuttaa tätä kulmaa. Ja olen itse feministi ja totta kai haluan pistää naiset eturintamaan, mutta joskus ehkä pitäisi mainita joku mieskin kuten sanoin aikaisemmin, turvallisuus ja puolustus on miesten juttu ja sitten ihmisoikeudet ovat tällaisia ovat, ja sosiaaliset asiat ovat naisten hommia. Tämäkin, tätäkin voitaisiin ehkä vähän muuttaa. Mutta on yksi kysymys, kysymys jonka haluan esittää Rova Leinoselle. Puhuit ulkosuudenhallinnoista. Minua kiinnostaa kovasti tämä työskentely Catherine Ashleyn suuntaan – Millä, voitteko kertoa meille hieman, että minkälainen rakenne tulee tulemaan, koska tietääksemme ainakin sukupuoliasioista meidän neuvotteluissa ja keskusteluissa Catherine Nationin kanssa meillä, me olemme vaatineet sitä, että, että ihmisoikeusrakenteen täytyy olla yksi keskeinen asia, sama koskee sukupuolta. Mutta me emme tiedä vielä. Ja sanoit ilmeisesti sama asia. Voitko kertoa meille jonkinlaista jotakin, että mihin suuntaan tämä rakenne on menossa vai vai onko siinäkin äh, tällainen sekaannus päällä? Tiedän, että olette neuvostosta ja me parlamentti. Tietenkin me, että kyllä me tiedämme, mitä täytyy tehdä, että painetaan asioita päälle, mutta nythän on niin, että, että tässä vallitsee melko lailla sekaannusta. Ehkä parlamentin pitäisi painaa enemmän päälle, jotta asioita saadaan aikaan. Ja tähän tarvitaan myös jäsenvaltioita, joiden pitäisi painaa päällä ja kansalaisyhteiskuntaa tietenkin kanssa. Totta kai tekin teette sitä työtä mut, mutta tähän tarvitaan enemmän. Ehkä voit kertoa hieman tästä. Ja sitten toinen asia omat, oman kokemukseni pohjalta, kun olen työskennellyt kansalaisyhteiskunnassa ennen politiikkaa siirtymistä, niin on kysymys kiintiöinnistä. On sanonut aikaisemminkin, että, että, että parlamentissa tai missä tahansa neuvotteluissa ja niin poispäin, jos me emme vaadi kiintiöitä, ei nyt ehkä kaikissa, mutta ainakin useissa asioissa, niin kuin neuvotteluissa, muussa tapauksessa me emme saa naisia esille sillä tavalla, jota tarvitaan, jotta saa päästäisiin asioissa eteenpäin. Tiedän, että monet eivät tykkää siitä, koska he sanovat, että kiintiöt ovat pelkästään, että naisia käytetään alibina sitten, eikä muuten. Mutta mutta se on myös paljon miehiä asemassa sen takia, että he ovat miehiä, jotka välttämättä hyviä. Minä, minusta, monet, minun ryhmässäni ainakin monet tukisivat tätä. Parlamentissa onkin puhuttu siitä, että, että seuraavissa vaaleissa ehkäpä joku, jos e, ensi vuonnakin joitakin paikkoja muutetaan, me kuitenkin vaadimme, että pitäisi saada enemmän mie- naisia ja tasapainoisempaa edustusta esimerkiksi valiokuntien puheenjohtajistoon. Ja olisi kiva kuulla, että miten tämä oikeastaan voi tapahtua. Suur kiitos, Rova Lunacek. Minäkin haluaisin kommentoida sen verran, mikä merkitys on sillä, että naiset usein nähdään vain uhrina. Ei ole kyse pelkästään tästä aihepiiristä, vaan usein naiset ylipäätään nähdään ylin omaan uhreina. Ei siis huomata heidän pätevyyttään, heidän kokemustaan, niitä ominaisuuksia, joita heillä on, ja he voisivat myönteisellä tavalla auttaa Tasa-arvossa se on nähty, kuten muillakin aloilla, että on kovin helppoa nähdä naiset pelkästään uhreinaan. Ja näin häviää kaikki se pätevyys, joka heillä on. Mielestäni on hyvä, hyvä tähdentää tätä kiintiöistä sitten, naisten vaikutusalasta ylipäätään. Niin mehän nimenomaan tässä valiokunnassa teemme työtä monilla aloilla, niin, että naisten vaikutus olisi suurempi. Meillä on työohjelma ensi vuotta varten tulossa. Nämä asiat ovat sielläkin mukana. Toivottavasti voimme tätä viedä eteenpäin. Kommentoisin myös, mikä merkitys on sillä, että meillä on enemmän naisia päätöksenteossa näissä asioissa ja monilla muissakin monissa muissakin asioissa. On tärkeää, että osoitetaan yhteisvastuun tunnetta niin, että naiset saisivat mahdollisuuden päästä paikoille. Ensin täytyy varmistaa, että naisia on enemmän. Sitten täytyy vielä hoitaa, että me myös tuemme niitä naisia, jotka todellakin ottavat harteilleen tämän vastuun. Nu skulle jag vilja lämna... Nyt seuraavaksi puheenvuoron saa Kostela Chut. En osaa nimiä ja oikein lausuakaan. Thank you, good afternoon. Uh, Kiitos. Minä työskentelen Euroopan komissiossa ja pyydän anteeksi sitä, että olen ainoa, joka kenties esittää nämä kysymykset, mutta ne saattavat olla teille muille ilmiselviä. Onko EUn tasolla olemassa kansallisen tason 1325 toimintasuunnitelman että Tarvittaisinko tällainen EU-tason toimintasuunnitelma 1325 toimeenpanemiseksi? Mrs. Cornelissen, Cornelissen, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Joo. Yleensä on vain yksi yhdestä ryhmästä, joka puhuu tätä pyritään noudattamaan. Mutta kun ei täällä nyt kovin montaa jäsentäkään paikalla ole, kaksi vihreää, no ehkä molemmat voivat puhua, mutta ihan lyhyesti kuitenkin. Ja joudun lähtemään tässä ihan hetken päästäkin. Täällä on nyt rinnakkain ihan valtavasti kokouksia. Toivottavasti et, et, et se ei nyt tarkoita sitä, että en olisi kiinnostunut, kyllä ihan tärkeää on. Siis siihen, mitä Ulrika totesi, toteaisin, että meitä kyllä auttaisi meidän työssämme parlamentin jäseninä, että saisimme enemmän tietoa ja täsmällisempää tietoa, jota me voisimme käyttää eri maiden kohdalla. Olemme erilaisissa valtuuskunnissa, jotka edustavat eri maailman kolkkia. On aika paljon varmasti väkeä, jotka haluaisivat näihin puuttua, jos enemmän vain tietäisivät. Eli me tarvitsisimme hyvin yksityiskohtaista tietoa, joka on suunnattu ja räätälöity johonkin tiettyä mietintöä varten tai tiettyä vierailua varten, kun parlamentti menee jonnekin. Voitaisiin ottaa vastaan myös esityksiä tarkistuksiksi maa mietintöjen kohdalla. Ja mitä täsmällisempi tieto on, sitä käyttökelpoisempaa se meille on käyttää sitä paremmin työstämme. Ainakin minä olisin halukas mainitsemaan tämän seuraavissa Balkan raporteissa. Totta kai sielläkin on vielä sovittelua käynnissä Vaikka olen koko ikäni naisten oikeuksien puolesta taistellut, niin en kuitenkaan ole vieläkään pystynyt selvittämään, onko naisia riittävästi mukana. En siis ymmärrä, miksi en ole sitä ajatellut sen enempää. Olisi tosi kiva, jos tämän tyyppisiä esityksiä saataisiin teiltä asiantuntijoilta. Lämmin kiitos Rova Kornelisen. Ja nyt meillä on tilaisuus kuulla kolmea kutsuvierastamme Pari minuuttia, jos vain onnistuu. Ensinnäkin Rova Schumacher, olkaa hyvä. Actually, I don't think there is... Niin, itse asiassa ei ole kovinkaan paljon lisättävää pidän äh, arvossa Rova Konin äsken tekemään kommenttia, että jos mekin voisimme antaa tietoa ja myös kansalaisyhteiskunta, niin me voisimme pitää tätä erittäin hyödyllisenä. Mielenkiintoista, että kommentoitte sitä, että vaikka joskus tilanne on se, että olet tehnyt pitkään työtä asian parissa, jokin asia ei ole käynyt mielessä, niin tämä on se, mikä pitäisi ottaa huomioon. Tämä on viesti, jonka vien tästä kokouksesta. Joskus on niin, että ilmiselvä ei olekaan ilmiselvää. Ja mitä voidaan tehdä sen ilmiselväksi tekemiseksi. Sen lisäksi oli mielenkiintoista se, mitä puhuttiin kansallisista toimintasuunnitelmista ja eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta. Se voisi olla asia, jota voitaisiin tarkastella. Ehkä nämä kattavat puitteet ovat riittävät, mutta tähän minä en nyt kusankaan pysty vastaamaan. Ehkä jättäisin tämän tähän. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa Rova Leinonen. Loppukommentti varten, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Todellakin. Normaalisti viittaan tähän kattavaan lähestystapaan ikään kuin EUn kansallisten, kansallisten, kansallisten toimintaohjelmien tasolla. Se voisi olla tarkempikin sen suhteen, kuka tekee mitäkin, se olisi voinut olla. Ja siinä olisi voinut olla indikaattoreita aikaisemminkin, mutta se on nyt onnistuttu hoitamaan tänä vuonna. Se oli kuitenkin hyvä aloitus ja meillä oli oikein poliittinen avaus vuonna 2008, jolloin se tämä laitettiin liikkeelle. Tämä tällä hetkellä EUn toimintaohjelmasta valitettavasti kovin vähän tietoa tulevaisuuden rakenteista lukunottamatta siitä, mitä Ashton on itse esitellyt pari kuukautta sitten. Hän esitteli alustavan organisaatiokaavion ja se palautti Relex-pääosaston organisaatiokaavio mieleeni, jossa oli muut, jokin aika sitten töissä, jossa siellä on osastot ja yksi osasto, jota alueellisia asioita, yksi osasto, joka hoitaa ihmisoikeusasioita ja niin poispäin Ongelmana tietenkin tämän tyyppisissä rakenteissa on se, että, että vasta tämän päivän suunnitelman tiedä tarkempaa, on se, että kun on ainoastaan, jos on sukupuoliorganisaatio rinna, toisten, toisten rakenteiden rinnalla, et en tiedä, että odottaako se rakenne muita rakenteita, joilla on omat hierarkiansa, jotka riippuvat omassa hierarkiassaan kriisinhallinto ja muut, niin kuin kollegani tai neuvostosta tietää, sillä on suora yhteys korkeimmalle tasolle ja muut, muilla, muissa osastoissa sitä ei ollut. Ja kun katsomme, että ehkä me olisi hyvä saada tässä valtavirta, pystytäänkö tällä valtavirtaistamaan tätä sukupuoliasioita, sitä en tiedä. Olisi siis puhua jotakin muutakin, mutta unohdin, mitä piti sanoa ja lopetankin tähän. Kiitos. I just wanted to say that. Ai niin. Haluaisin vain sanoa, että oma kokemukseni Relax-pääosastosta on se, kun puhutaan naisista ja, ja rauhasta ja turvallisuudesta, se osoitti pitkä, selvästi minulle, että kuinka tärkeä osuus on, havia, kuinka tärkeä rooli oli Havisolanan henkilökohtaisella edustustalla. Ja sellaisen persoonallisuus, joka on oikeassa paikassa ja joka halukas ja pystyvä tekemään sitä. Ja hän, hän, tämä nainen teki paljon, joka sitten johti tähän e sdp -hän. Ehkäpä jätän tämän tähän. Kiitoksia, Rova Aago, hyvä. No kiitoksia kovasti. No, tämä olikin mielenkiintoista pohdiskelua ehkä siinä vihje parlamentille. Sikäli mitä voidaan saavuttaa, jos saataisiin tällainen 1325 korkea edustajaa pikaisesti kiintiöistä, koska sitä on käyty pitkään sitä keskustelua ja tiedän, että parlamentti jatkuvasti miettii sekin sitä. Kiintiöt toimivat, me vain tiedämme sen ja se on nähty, kun ajatellaan naisten edustusta politiikassa kautta maapallon. Minun mielestäni olisi hyvä sitä miettiä maatiedoista, no totta kai voimme toimittaa. Varmasti meidän kattojärjestelmä on halukas toimittamaan näitä tietoja. Ei pidä unohtaa, että meillä on tämä meidän kantammekin. Siinä on monenlaista. Sitten kansalliset toimintasuunnitelmat. Sanoisin sen verran, että pohjoismaiset järjestöt rankkasivat Pohjoismaiden toimintasuunnitelmat, että Suomi, vaikka tietenkin kiinnostaa, pärjäsi parhaiten, mutta kaikissa kyllä ongelmiakin oli. Se liittyy rahoituksen osoittamiseen, ajoitukseen, eri painopistealueisiin ja niin edelleen, tärkeysjärjestykseen ja niin edelleen. Ja siis kyllä toimintasuunnitelmissa edelleen on tarvetta miettiä lähimmäistä standardien näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan saa tulla sitten toiminnan tielle. Voimme suunnitella, suunnitelmista, suunnitella ja suunnitella, mutta nyt täytyy myös tehdä ja tehdä ja tehdä enemmän. Siinä se, mitä minä haluaisin sanoa. Kiitoksia Rova Aag. Ennen kuin annan vielä puheenvuoron Rova Hautalalle kokouksen lopuksi, niin Schumacher on vielä pyytänyt että saa lyhyesti kommentoida. Aivan nopeasti. Halusin vain lisätä yhden asian, johon Katri jo viittasi. En halua lähteä huoneesta sanomatta, esittämään esittämällä erityisen kiitoksen Euroopan unionille sille, että se on todellakin antanut sysäyksen siihen suuntaan, että on tullut tällainen tiekartta, jolla pyritään edistämään näitä indikaattoreita – ja turvallisuusneuvoston keskustelussa oli hyvin tärkeää se, että on hyvin voimakas sitoutuminen EUn jäsenvaltioilta. Haluaisin vain todeta tämän tässä vielä. Yes, thank you very much. Kiitoksia kovasti Eva Ritt. Mielestäni tämä osoittaa jälleen kerran, että ulkosainvaliokunta ja sen ihmisoikeuksien alivaliokunta tehkööt läheistä yhteistyötä tasa-arvovaliokunnan kanssa näissä asioissa. Näin teemmekin jatkossa. Olen siitä kyllä vakuuttunut. Me olemme kuulleet hyviä esityksiä. Ajatus muun muassa siitä, että meillä olisi erityisedustaja tai henkilökohtainen edustaja ei ole kovinkaan kauan siitä, kun keskustelin tästä. Nimittäin olisi ihmisoikeusattasioita ulkoisen ministeriöstä. Miksi olisi temaattisia edustajia, kuten on Sudania vartenkin? Rosali Masten. Todellakin uskon, että naisten oikeuksien erityisedustaja ulkoisenhallinnossa olisi miettimisen arvoinen asia, jos ajatellaan konflikteja ja rauhan rakentamista, mutta se voisi liittyä naisten oikeuksiin. Siihen kytkeytyy iso kirja muitakin aiheita totta kai. Kuulimme myös, että EUn edustustoissa voitaisiin osoittaa varoja myös naisten rauhanponnisteluun. Jotkut jäsenvaltiot tekevätkin no näin, että tukevat kansalais- yhteiskunnan aloitteita hyvin epävirallisesti pienin lahjoituksin, että se olisi näkyvämpää. Tätä ei pitäisi myöskään aliarvioida se, että edustustot voisivat tuoda naisia paremmin näkyville. Minä tykkäsin kiintiöistä. Ne toimivat käytännössä nimittäin, olen sen nähnyt. Mielestäni se on hyvä tapa saada pätevät naiset näkyviksi miehet eivät vaan näe heitä. Kiintiöt ovat tässä hyvä keino. Mainitsisin myös sen, että olemme juuri tarkastelemassa ihmisoikeusstrategia EU-ssa. Korkeudustaja on ruvannut ryhtyä siihen. Keskustelut ovat aluillaan parlamentissa ja sen valtioiden kesken. Meidän täytyy nyt vain varmistaa, että naisten oikeudet ovat keskeinen osa ihmisoikeusstrategiaa, mukaan lukien siis naiset, rauha ja konfliktit. Läheistä yhteistyötä tytär kansalaisyhteiskunnan kanssa. Täällä mainittiin, että rauhan yhteyshenkilö on mukana tässä. Se on myös rohkaisevaa sikäli. Niin, kyllä. Kiitos Eva Britt. Hyviä esityksiä saimme, joita voimme sitten viedä eteenpäin jatkotyössä. Eli nyt vielä lopuksi kiitokset. Mielenkiintoista iltapäivästä kiitoksia kaikille jäsenille, kutsuvieraille, sihteeristölle, jotka on auttanut meitä järjestämään tämän iltapäivän. Kiitos myös tulkeillemme, jotka ovat auttaneet meitä ymmärtämään toisiamme. Lämmin kiitos!